Uh, dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Mennäänpä tähän esityslistaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Meitä ei ole kovinkaan monta täällä, joten jokainen teistä on erittäin tärkeää ja pyydän teitä, että ette lähde täältä salista ennen kello 6.30, jos saan pyytää. Maanantaina 21. syyskuuta 2015 kello 15 äh, esityslista löytyy teidän asiakirjoistanne ja ehdottaisin nyt muutamia muutoksia. Kohdat 7 ja 14 vaihdetaan. Vaihdamme niiden järjetöstä. Tämä ää, äh, luonnos pääomamarkkinaunionista, jossa esittelinä kollega Lewandowski, äh, järjestetään tiistaina 22. Äh, syyskuuta kello 9 kello 10 ja koordinaattoreiden kokous pidetään tiistaina viimeisenä asiana kello viidestä kello kuuteen kolmeenkymmeneen. Niin tämä ei ole kovinkaan suuri muutos. Kohta kahdeksan. Isa kaksi. Äänestys neuvottelutuloksista säännön 73.5 mukaisesti kollegamme Sorinjo on esittelijänä, on lykätty 13. lokakuuta 2015 kokoukseen ihan merkittävistä syistä. Ja kohta 7a on ylimääräinen kohta esityslistalla. Se liittyy äänestyksiin. Tämä on siis kolmas muutos, kolmas ehdotus teille. Koordinaat koordinaattorit tällä hetkellä ähm, muokkaavat lausuntojen ja mietintöjen jakamismenettelyä ja tähän, tästä päästiin yhteisymmärrykseen viime viikon koordinaattorien kokouksessa ja 17. syyskuuta lähetetyssä kirjeessä vihreiden GUE- ja e FDD-ryhmien koordinaattorit ovat pyytäneet että viime viikolla päätetystä kannasta äänestettäisiin valiokunnassa. Tämän kirjeen pohjalta ja työjärjestyksen 205 säännön mukaisesti meillä on tällainen tärkeä menettelytapasääntö. Me äänestämme tästä koordinaattorien päätöksestä. Olemmeko siis valmiita hyväksymään tämän päätöksen vai vastustammeko valiokuntana sitä. Siis koordinaattorien päätös. Huomenna kello 10. Ja tämä tarkoittaa siis päätöstä, että muutetaan järjestelmää, jolla jaetaan lausuntoja ja mietintöjä, kuten päätettiin koordinaattorien kokouksessa 15. syyskuuta. Mm, tämä perustuu siis yleistykseen sääntöön 205. Ja tätä ovat pyytäneet kolme poliittista ryhmää tätä äänestystä. Tämä teksti tietenkin välitetään kaikille jäsenille tämä teksti, josta äänestetään, tai äänestyslista tässä tapauksessa. Joten meillä on kolme ehdotusta. Onko teillä kysymyksiä, hyvät kollegat? Kollega Reul, teillä on puheenvuoro. We should organize ourselves very quickly. Well, well, I am ready. Okay, then I can start. Yeah. Ich habe nur eine Nachfrage. No, se vain yksi lisäkysymys. Kysymys siitä, miten mietinnöt jaetaan, oli aina tehtävä, josta koordinaattorit keskenään päättivät. Se on ollut erityisesti koordinaattorien tehtävä. Minä oikein ymmärrän, miksi tätä nyt pitäisi muuttaa. Onko sitä muutettava ylipäätään? Jos tulevaisuudessa kaikista näistä menettelykysymyksistä ruvetaan täällä äänestämään, niin silloin tulevaisuudessa minä myöskin pyydän sitä asioista, jotka minua kiinnostavat. Joko koordinaattori tekevät työnsä ja jos niin, niin tekevät sen aina. Tai sitten me muutamme sitä, mikä merkitsee sitten sitä, että tämä koskee tulevaisuudessa myös muitakin kysymyksiä. Jos jollakin mulla ryhmällä jotain erityisiä, erityisiä kysymyksiä, niin niistä kerrotaan sitten äänestelemään täällä. We approve. Jos me hyväksymme muutoksia tähän jakojärjestelmään, niin tulevaisuudessa kyllä koordinaattorit päättävät näistä mietintöjen ja lausuntojen jakamisesta. Siis nyt tehdään muutos tähän järjestelmään, eikä siihen yleiseen sääntöön, että koordinaattorit ovat vastuussa siitä. Näin tulee olemaan jatkossakin. Koordinaattorit ovat vastuussa näiden eh, jakamisesta. Me ainoastaan haluaisimme muuttaa tätä järjestelmää. Ja nyt meillä on pyyntö, että valiokuntamme äänestäisi tästä järjestelmän muutoksesta mutta yhäkin tulevaisuudessa koordinaattorit tekevät päätöksen näiden mietintöjen jakamisesta. Äh, hyvät kollegat, onko tämä nyt selvää? Onko tämä selvää, herra Roil? Onko tämä selvää teille? Minä ymmärsin niin se on aiemmalla kerralla. Kyllä minä sen jo ymmärsin, se mistä äänestetään. Mutta minä en ymmärrä, miksi sääntö, joka tähän asti on ollut pätevä, Eihän sitäkään valiokunta ole päättänyt, vaan tähänastinen sääntö on ollut koordinaattoreiden vuosia sitten lukkoon lyömä. Ja jos koordinaattorit eivät enää päätä tästä asiasta, vaan valiokunta kokonaisuudessaan, halusin vain viitata siihen, että tulevaisuudessa kaikki kysymykset, jotka liittyvät sääntöihin, sitten tulevat täällä äänestettäviksi. Ei tätä tehdä vain yhden kerran. No, colleague. Ei, hyvä kollega. Herbert. Ei aiemmin ollut pyyntöä äänestää valiokunnassa. Tällaista pyyntöä ei ole ollut. Joten kaikki koordinaattorien päätökset olivat ihan päteviä. Nyt tällä kertaa kolme poliittista ryhmää halusivat, että tämä tarkistetaan valiokunnassa. Tämä on poikkeuksellinen tilanne, kyllä, mutta jos tällainen pyyntö on kolmelta poliittiselta ryhmältä, niin minun velvollisuuteni on pyytää teitä äänestämään ei mitään muuta. Mutta tämä on tietenkin hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tähän asti, kun te olitte valiokunnan puheenjohtaja, niin kukaan ei pyytänyt tällaista tarkistamista, mutta joka kerta koordinaattorin kokousten jälkeen aluksi minä sanon, että koordinaattorit päättivät monista eri asioista, jos joku niitä vastustaa, niin silloin täytyy nostaa kätensä, mutta kukaan ei kättää nosta. Joten en usko, että tästä näkökulmasta mitään olemme muuttamassa. Jos on täysin välttämätöntä aloittaa keskustelu, niin voimme sen kyllä tehdä, mutta, mutta hyvä on, hyvä on, hyvät kollegat. Haluatteko te sanoa jotakin? Eh, ne, πρόεδρε, Niin, aivan lyhyesti. Se, mitä te sanoitte, pitää paikkansa. Menettelytapa, prosessi, jonka mukaan mietinnöt jaetaan, nämä kuuluvat koordinaattoreiden toimivaltuuksiin. Mistä tästä, miksi tästä sitten tulisi puhua valiokunnassa? Järjestelmä muuttuu. Ei tietenkään aivan alusta saakka, vaan, vaan nyt matkan varrella järjestelmä on muuttumassa. Me olemme siinä tilanteessa, että esimerkiksi puolessa välissä vaalikautta voisimme keskustella tästä, mutta katsoimme, että olisi oikeudenmukaisempaa valiokunnan kesken puhua, koska muutos on aika lailla brutaali ja näkemyserot ovat niin valtavat koordinaattoreiden kesken. Kiitoksia oikein paljon. Minä odotan, hyvät kollegat, erityisesti koordinaattorit, että te olette valmiita kertomaan kaikille jäsenillenne tästä koko tilanteesta, koska sitten koska meidän pitäisi yrittää välttää keskustelu, koska meillä on äänestyksiä huomenna, ei pitkää keskustelua. Äänestäminen on äänestämistä. Meidän täytyy äänestää huomenna, joten pyytäisin nyt kaikkia koordinaattoreita keskustelemaan tästä asiasta äh, poliittisissa ryhmissä. Tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme äh, saada äänestykset päätökseen huomenna. No niin, hyvät kollegat, kiitoksia oikein paljon. Ja nyt minun kysymykseni. Näillä muutoksilla voidaanko esityslista nyt hyväksyä? Kolme muutosta, kuten tiedätte. Kukaan ei vastustanut. Hyvä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Laajennettu äh, puheenjohtajista mietintö, johon osallistuu varapuheenjohtaja Maros Sefcovic energiaunionin tilasta järjestetään Strasbourgissa 6. lokakuuta 2015 kello 8.30-10 äh, salissa Winston Churchill 200. Tämä on epämuodollinen keskustelu. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä keskustelee äh, varapuheenjohtaja Maros Shevchovic ja ITRE-valiokunnan jäsenet epämuodollisesti äh, vähän samalla tavoin kuin järjestimme erään komission jäsenen kanssa, kenen kanssa, Moidasin kanssa. Kyllä, vähän aikaa sitten järjestimme tällaisen. Sitten kohta kolme esitys, äh, pöytäkirjan hyväksyminen. Nämä äh, pöytäkirjat löydätte kansiosta ne 15.16. heinäkuuta 2015. Jos kommentteja ei ole, niin sitten pöytäkirja äh, katsotaan hyväksytyksi ja kommentteja ei näytä olevan. Sitten kohta neljä, horisontti 2020, ensimmäinen set tulokset. Tässä meillä on nyt keskustelu Euroopan komission pääjohtajan Robert Jan Smitsin kanssa. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Me olette usein ollutkin vieraanamme, että voisimme tottua teihin, mutta on oikein mukavaa, että olette täällä jälleen. Kiitoksia. Meillä on nyt esitys tästä erittäin tärkeästä aiheesta, nimittäin horisontti 20, 20 ensimmäisistä tuloksista. Te tiedätte oikein hyvin, että myös komission jäsen Moidas on jatkuvasti yhteydessä valiokuntamme jäseniin ja on tärkeää, että meille jatkuvasti kerrotaan siitä, mitä tapahtuu, koska kuten tiedätte, innovaatiopolitiikka, uudet teknologiat, tutkimus ovat meidän asialistallamme jo olleet 15 vuoden ajan vuodesta 2000 eteenpäin. Tämä on ollut tärkein aiheemme, joten kyllä meidän vihdoinkin pitäisi tässä onnistua. Hyvä pääjohtaja, tämä on erittäin tärkeää. Um, kun meillä on ollut 15 vuotta innovaatiopolitiikka eh, ensimmäisenä asialistallamme kaikissa asioissa. 15 vuotta sitten alkoi Lissabonin strategia. Meidän nyt vihdoin täytyisi onnistua tässä. Miten onnistumme? Tämä on meidän kysymyksemme. Te olette nyt eh, ollut pääjohtajana jo jonkun vuoden ajan. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, Kiitos mahdollisuudesta olla tänään paikalla kertomassa teille ensimmäisistä tuloksista, joita olemme Horisontti 2020 saaneet. Komission jäsen Moidas on lähettänyt teille jo yksityiskohtaiset vastaukset ne kysymyksiin. En käsittele näitä teknisiä yksityiskohtia, vaan haluaisin pikemminkin lyhyessä esityksessäni keskittyä ensinnäkin siihen, miten horisontti 2020 saamme tuloksia keskeisistä prioriteeteista parlamentin näkökulmasta. Muistatte, kun neuvottelimme tästä, esititte aivan erityisiä täsmäkysymyksiä ja aion nyt kertoa teille siitä, mitä olemme tehneet näiden aiheiden tiimoilta, jotka olivat teille poliittisesti tärkeitä. Puhun saavutuksista, menestyksestä, mutta tuon esille myös huolenaiheita, Lähtisin ensin liikkeelle menestyksestä. Horisontti 2020 on uskomattoman suosittu. Tähän mennessä olemme saaneet 36 000 ehdotusta. Monet hakijat ovat löytäneet tiensä Brysselin ohjelmiin. Kaiken kaikkiaan ehdotusten laatu on hyvä. Olemme lähettäneet, toimittaneet teille kirjasia. Niissä ei tietenkään vielä käsitellä näitä kaikkia 65 äh, 000 ehdotusta, osa niistä vasta arvioidaan, vaan tässä heijastellaan sitä, mikä on näiden 36 000 ehdotuksen kohtalo, jota nyt käsittelemme. Selkeästi havaitsemme, että hakijat pitävät kovasti uudesta lähestymistavasta. He pitävät siitä, että äh, nämä määräykset eivät ole niin, niin äh, määrääviä. Ja ensimmäinen tärkeä viesti ja myös teidän toiveenne äh, horisontti 2020 on sen, että todella saamme menestyksen aikaan. Tässä valiokunnassa neuvottelujen aikana selvästi havaitsimme sen, että me emme halua mitään lukkoon lyötyä järjestelmää. Sen takia onkin ilo ilmoittaa, että 40 prosenttia osallistujista on ensikertalaisia. 40 prosentista 80 prosenttia on pk-yrityksiä. Juuri sitä tämä valiokunta penäsi. Ei lukkoon lyötyä rakennetta, ja se, että huomioidaan ensikertalaiset ja pk-yritykset. Sitten kolmas menestystekijä. Tämä liittyy kovasti pk-yritysten osallistumiseen. PK-välinen takkia ansiosta olemme saaneet paljon startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä mukaan. Te olette määritelleet tavoitteet, olette ilmaisseet, että 20 prosenttia pilarien 2 ja 3 budjeteista täytyy käyttää PK-yrityksiin. Voin nyt sanoa, että olemme 23 prosentissa. Olemme päässeet pidemmälle kuin tavoite, ja tämä on erityisen hyvä uutinen Stoyerille ja Ryvihille, jotka tässä valiokunnassa ovat korostaneet niin kovasti PK-yrityksiä. Sitten neljäs seikka, joka on hyvin tärkeä puheenjohtajalle, joka istuu vieressäni, ja myös Turmes on kovasti penännyt toimia tällä alalla, nimittäin energiakysymyksessä. Energia oli pääaihe neuvotteluissa – Kävimme siitä pitkät keskustelut, aivan erityisesti rahoituksesta, jota käytetään muihin kuin fossiilisten polttoaineiden tutkimukseen ja markkinakysymyksiin. Loppujen lopuksi päästiin kompromissiin. 85 prosenttia budjetista piti käyttää uusiutuviin energianlähteisiin ja 15 prosenttia markkinakysymyksiin. Voin todeta, että muut kuin fossiiliset polttoaineet ja tutkimus, niin siellä ollaan 90 prosentissa. Tässäkin olemme ylittäneet tavoitteet, joita parlamentti määritteli prioriteetteina. Kohta viisi. ERC. Olemme perustaneet tämän äh, rahaston ja se on yksi parhaista asioista, joita olemme tutkimukselle voineet äh, suoda. Nyt sitten täytyy arvioida, kuinka suuri menestys on me puhumme maailmanlaajuisista standardeista vertaisarvioinnissa. Tuhannet hakijat ovat lähettäneet hakemuksensa Euroopasta ja sen ulkopuolelta kautta maailman. Kenties tässä yhteydessä voin kiittää erästä henkilöä, joka on hyvin keskeinen ECR, nimittäin Angelika Niebler. Hän ei ole nyt paikalla, kuten havaitsen, mutta hänellä oli keskeinen rooli ohjelman luonnostelussa. Haluan kiittää häntä julkisesti ja myös monia muita, niin kuin teitä puheenjohtaja, jotta todella alusta lähtien olette tukeneet tätä hanketta. Kohta kuusi. Christian Ederle tärkeä hanke. Hän käveli juuri ulos salista, mutta kyse on nopeutetusta tiestä kohti innovaatioita. Tämä oli hänelle hyvin tärkeä aihe. Hän halusi, että horisontti 2020 tähän tartuttaisiin. Christian, olen iloinen, kun voin todeta, että tämä uusi aloite jonka suhteen alkuun olimme hiukan skeptisiä, on äärimmäisen suosittu. 2064 hanketta on ehdotettu ja voimme valita niitä vain 16. Voitte kuvitella, miten suurta mielenkiintoa todella tätä pilottihanketta kohtaan on osoitettu. Tämähän on edelleenkin pilottivaiheessa. Tässä jäämme odottelemaan jatkoa. Hankkeiden, ehdotettujen hankkeiden laatu on myös hyvin korkea. Sitten kohta seitsemän asiantuntijuuden levittäminen ja laajeneva osallistuminen roilistuu paikalla. Hän on tehnyt Kudritskan kanssa yhteistyötä ja vedonnut siis sen puolesta, että aloitteita laajennetaan, tehdään tiimejä. Euronest täytyy mainita, ja olemme nähneet valtavaa kiinnostusta näiden hakemusten osalta. Horisontti 2020 suurin menestys, kohta kahdeksan, on nimenomaan mielestäni yksinkertaistaminen. Tässä on otettu etäisyyttä menneeseen. Olen kiitollinen valiokunnalle, koska teillä on ollut keskeisen tärkeä rooli. Karvalio, muistatteko Karvalion ansiosta? hän e- ehdotti 54 yksinkertaistamistoimia omassa mietinnössään. Olemme voineet tarttua näihin yksi toisensa jälkeen ja olemme kiitollisia hänen sinnikkyydestään ja myös tämän valiokunnan sinnikkyydestä jotta saimme yksinkertaistamisagendan keskusteluihin ja myös täytäntöönpanoon. Onko minusta sitten huolia? Kyllä, niitäkin on. Niistäkin haluan teille kertoa. Tein selväksi, että olemme saaneet tuloksia prioriteeteissanne ja meillä on hyvin suosittu ohjelma kyseessä. Mutta kyllä minulla on huoliakin ja tästä haluan puhua aivan avoimesti. Ensinnäkin meidän on seurattava varsin tarkkaan kaikkien jäsenvaltioiden osallistumista Euroopassa. Meillä on innovaatio- ja tiedekuilu, mutta täytyy varmistaa, että kuilu ei kasva. Tällä hetkellä ensimmäisiin tuloksiin pohjaten ei ole huolenaihetta tästä näkökulmasta, mutta tilannetta täytyy tarkkailla. Synergiat horisontti 2020 ja rakennerahastojen välillä ovat tärkeät. Tapaan pian Lambert van Nistelrooyn ja keskustelen aiheesta yksityiskohtaisesti hänen kanssaan. Toinen huolenaihe mielessäni on kansainvälinen osallistuminen. Horisontti 2020 on avoin muulle maailmalle ja meidän pitäisi entistä enemmän luoda yhteyksiä loistaviin amerikkalaisiin, kiinalaisiin, brasilialaisiin. Tämä oman etumme nimissä. Eurooppa tällä hetkellä tuottaa kolmanneksen maailman tiedosta. Mutta on selvää, että tieto tulee entistä enemmän, syntyy entistä enemmän Euroopan ulkopuolella. Entistä enemmän tarvitsemme yhteyksiä parhaisiin aivoihin, missä tahansa ne sijaitsevatkaan. Tarvitsemme kansainvälisempää osallistumista myös horisontti 2020. Kolmas huolenaihe on yksinkertaistaminen. Yksinkertaistamistyö Modesin mainitsemana ei lopu koskaan. Me järjestämme jälleen kerran tällä viikolla valtavan työryhmän workshopin, jossa sidosryhmät kokoontuvat ja voivat oppia siitä, miten yksinkertaistamista jatketaan. Meillä on myös verkkokuuleminen, valiokunnan jäsenkin on kutsuttu. Tämä on jatkuvasti esityslistallamme. Mutta jos puheenjohtaja kysyitte, mikä on suurin huoleni tällä hetkellä, niin aivan suoraan sanottuna ylimääräilevyys on suurin huoli onnistumisaste laskee 12 eh, prosentista. Aiemmin puhuttiin 20 prosentista puiteohjelman yhteydessä. Joudumme hylkäämään liian paljon loistavia hankkeita. Tämä osoittaa, että luovuutta on aivan valtavasti. Innovaatiokapasiteettia mantereellamme löytyy valtavasti. Tämä on ikävä tarina tällä hetkellä. Valtava hylkäämisaste näiden sääntöjen takia. Puheenjohtaja, tämä osoittaa sen seikan, mikä on toki vaikea myöntää. Parlamentti ja tämä valikunta oli oikeassa, kun totesitte, että horisontti 20-20 budjetti pitäisi olla 100 miljardia eikä 80 miljardia. Tähän lukuun haluan päättää. Mr. Director. Kiitoksia oikein paljon, hyvä pääjohtaja. tieni kollega, Euroopan parlamentista kollega Carvalho on tietääkseni herra Moidasin äh, kabinetin johtaja, joten hän on hyvin lähellä meitä. Onko hän vielä herra Moidasin kabinetin jäsen, ei siis johtaja. Hän on siis hyvin lähellä meitä vielä. No niin, nyt koordinaatti tohtorit ja esittelijät, jotka haluavat puheenvuoron. Kollega Christian Ehler, esittelijä. Kyllä, esittelijänä. Very much just for the, for the sake of... Niin, tämä vain ajatellen mennyttä yhteistyötä. Haluaisin sanoa, että on henkilö, joka ei enää ole parlamentissa, mutta joka myös osallistuu hyvin paljon horisontti 2020. Minulla olisi kolme kysymystä. Yksi niistä on kaikkein ajankohtaisimpia. Me olemme nyt käynnistämässä neuvotteluja vuotuisesta <clears throat> talousarviosta budjettivaliokunnan ja neuvoston välillä. Minä kysyisin, mitä ovat odotukset teidän puoleltanne? Mitä te näkisitte taktisena kantananne komissiossa tässä kysymyksessä? Jos me avaamme oven jonkinlaiselle backloadingille, niin se oli tällainen poliittinen kompromissi. Nyt on käynnissä ensimmäinen vuosi, ensimmäinen vuosi budjetti, josta keskustellaan. Ja haluaisin kuulla, mitä ovat teidän odotuksenne tämän tuloksista. Tästä sitten toiseen kysymykseen. Näitä leikkauksia. Meillä on tilanne, jossa me toisaalta teemme leikkauksia horisonttiin, mikä automaattisesti johti siihen että on ongelmia, mutta meillä on myöskin jäsenvaltioiden ryntäysohjelmaa, koska jäsenvaltiot, jotka tekivät leikkauksia, nyt ryntäävät tähän mukaan. Oli kokouksessa oli mukana Italia, Italian yliopistojen johtaja, ja siellä sitten oli tällainen iskulause, horisontti tai kuolema, eli on tällainen ryntäys näihin ohjelmiin, joka johtuu leikkauksista, joita jäsenvaltiossa tehdään, siis ryntäys ylipäätään eurooppalaisiin ohjelmiin, ja minä haluaisin sanoit että tämä varmasti olisi yksi argumentti tukea tällaista jälkirahoitusta, backloadingia. Bit concerned about, um... Ja mitä tulee sitten tähän tutkimusyhteistyöhön, tämä asia on jäänyt tavallaan kaikkien eri intressien ja leikkauksien se sellaisten väliin, puristuksiin, ja äh, kun ajatellaan eurooppalaisia tutkimusohjelmia, se on ollut, ne ovat olleet ytimessä, mutta näyttää olevan hiukan tilanne se, että ne ovat budjetin uhri. Mitkä ovat teidän näkemyksenne, mikä on rooli, äh, mikä näillä on ja mitä voitaisiin tehdä tutkimusyhteistyön osalta? Ja kolmas kysymys olisi sitten se, miten tätä yksinkertaistamista koskien ovat ajatuksena, meillä on tätä yksinkertaistamista on, mutta rakenteellisesti tiettyjä tendenssejä, että yhä enemmän delegoidaan tehtäviä virastoille johtuen demografisesta tilanteesta. Mikä on suuri suunnitelma nyt tässä mielessä? Toimiiko se? Merkitsekö sitä, että RTTstä tulee yhä pienempi, että yhä enemmän on paikallisia virastoja, jotka jakavat näitä varoja, mitkä ovat rakenteelliset näkymät tulevaisuudessa? Thank you very much. And madam Moody. Kiitoksia oikein paljon ja sitten edustaja Moody. Thank you. Yes. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä ja eh, siitä, että ähm, ymmärrätte, äh, kuinka tärkeä äh, Horisontti 2020 on meidän valiokunnallemme. Muutamia yksinkertaistamis kysymyksiä. Äh, kummatkin liittyvät yliopistorahoitukseen ja yksi eh, liittyy henkilöstökustannusten laskemiseen. Ja aiotteko äh, huomioida tämän äh, päättyneen vuoden tilinpidon vai kuukausittaisen tilinpidon. Ja sitten toinen kysymys liittyy sisäisten kustannuksen yksinkertaistamisesta mahdollisuus ilmoittaa hankkeiden kustannuksista tällaisina mm, kiinteähintaisina summina. Ja sitten vielä kysymys liittyen siihen, onko teillä mitään lisättävää komissio sen muodosin ehdotukseen siitä, että meillä on tällainen eurooppalainen innovaationeuvosto ja voisitteko antaa yksityiskohtia siitä, miltä tuo innovaationeuvosto voisi näyttää, millainen suhde sillä voisi olla muihin elimiin, kuten Euroopan tutkimusneuvostoon. Ja sitten nämä budjettikysymykset, tämä suoritusperusteinen budjetointi on tietenkin erittäin tärkeää. Me tällä tavoin haluamme budjetin menevän eteenpäin ja jos katsotaan joitakin niitä tavoitteita, joita on nykyisessä budjetissa, niin ne ovat välillä hyvin epätarkkoja, joskus niitä ei ole ollenkaan. Eli miten te sovitte mukaan tähän suoriteperusteiseen budjetointiin ja kuinka se tulee etenemään? Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja ECR-ryhmän puolesta. Herra Henkel. Thank you. Kiitos. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin mainitsitte sen, miten tärkeää on, että että Euroopan ohjelma avataan muillekin maille. Minulla olisi nyt kysymys, joka koskee kahta maata, jotka eivät kuulu Euroopan unniin Euroopassa. Ja kysymys kuuluu, onko yhteistyö Sveitsin ja Venäjän kanssa, onko siihen vaikuttanut jollakin tavoin se, että on ongelmia Sveitsin kanssa sen kun siellä oli kansanäänestys maahanmuutosta. Ja toinen kysymys on sitten, vaikuttaako tähän yhteistyöhön Venäjän kanssa se, että on ollut tiettyjä sanktioita Venäjän suuntaan. Sitten vielä kysymys, joka liittyy byrokratiaan. Mainitsitte, että 14 prosenttia on menestyksekkäitä. Eli siis 14 sadasta ryhmästä on tyytyväisiä, kun päätös syntyy. Se merkitsee sitä, että 86 on erittäin tyytymättömiä. Minä olin äärimmäisen huolissani siitä, mikä vaikutus tällä on tiedeyhteisöön, koska henkilökohtaiset kokemukseni, nyt tässä hiukan liioittelen, minusta näyttäisi siltä, että tutkijat Euroopassa yhä enemmän käyttävät aikaa tällaisten ehdotusten kirjoittamiseen ja tekevät yhä vähemmän tutkimustyötä. Ja varmastikin alkuperäinen ajatus oli lisätä tutkimustyötä. Tähän liittyy vielä toinenkin kysymys. Kuinka monta ihmistä itse asiassa on komission palkkalistoilla välillisesti ja välittömästi, jotka ovat hallinnoimassa horisontti 2020 ja miten tämä liittyy budjettiin ja miten tämä suhde on kehittynyt viime ohjelmien aikana – Toisin sanoen, onko hallinnollinen rahoit, hallinnon rahoitusosuus pysynyt samana vai onko se kasvanut vai pienentynyt? Ja viimeinen kysymykseni kuuluu, minä esitän tämän kysymyksen komissi, esin tämän kysymyksen komission jäsenellekin viime viikolla, mutta haluaisin vielä kerran mm, esittää se myös teille. Ette varmaankaan ehkä pysty antamaan tähän vielä vastausta, mutta haluaisin kuitenkin teidän pohtivan asiaa Yksi ajatushan on, että humanistiset ja yhteiskuntatieteet olisivat välillisesti horisontti 2020 kattamia tällaisen upotetun tutkimuksen myötä. Haluaisin todisteita siitä, että tämä todella toimii. Jos katson tätä kirjasta, joka on hyvin tehty, onnitteluni siitä, on luonnollisesti hankkeesimerkkejä mutta yhdestäkään niistä ei syntynyt sellaista vaikutelmaa, että siellä olisi osallisena humanististen tai yhteiskuntatieteiden tutkimusta osana näitä hankkeita. Joten tässä olivat minun kysymykseni. Jos ette pysty vastaamaan niihin tänään, olisin iloinen, jos saisin vastaukset jossakin seuraavissa kokouksissa tai kenties kirjallisena. Thank you very much. And colleague... Kiitoksia oikein paljon ja kollega De Backer Alden puolesta. Also, thank you for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös alustuksesta. Muutama kysymys. Mainitsitte, että suurin kysymys on ylimääräily tai ylisääntely. Tämä johtuu siitä, että hakemuksia on niin paljon toisaalta tässä EFSin tulosta. Mainitsitte myös kirjeessäni, jonka olette lähettäneet meille, että yleinen hankkeiden laatu on korkeampi. Samanaikaisesti kysyn itseltäni, että muutitteko jotakin tässä kilpailuilmoituksessa? Useammat tutkijaryhmät, yritykset, yksilöt kokevat houkutusta nyt osallistua. Ja kenties tämä on johtanut siihen, että hakemuksia on tullut enemmän. Toiseksi on tärkeää mainita että jäsenvaltiot, vaikkakin ne paljon puhuvat kauneesti tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja innovaation tärkeydestä taloudelle, niin budjettikeskusteluissa ja muissa keskusteluissa valiokunnissa ei niinkään ole huomioitu sitä, että toki rahoitustakin sitten tarvitaan enemmän sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Kaksi kysymystä tästä missä määrin jäsenvaltiot linjaavat nyt strategiaansa eurooppalaiseen politiikkaan ja tavoitteisiin. Niiden täytyy tehdä strategisia valintoja omasta tutkimuksestaan ja erikoistumisestaan. Ja toinen kysymys, eikö olisi jo korkea aika, että parlamentti, niin kuin komissiokin, pyrkisi löytämään jäsenvaltioista liittolaisia ja näin varmistettaisiin, että seuraavissa budjettineuvotteluissa onnistuisimme saamaan lisää rahoitusta näille hankkeille, aivan erityisesti perustutkimukselle. Sitten horisontti 2020 ja rahoitus, joka menee markkinoita lähellä toimiville pk-yrityksille. Monet yritykset käynnistävät toimintansa, selviytyvät muutaman vuoden, mutta sitten kaatuvat. Kysymykseni kuuluukin, miten operoitte muiden hankkeiden kanssa – jotta rahoitusta sitten myöhemmässäkin vaiheessa on saatavissa. Tässä nimenomaan tarkoitus on viedä toimintaa pidemmälle, päästä markkinoille asti. Ja sitten kysymys byrokratiasta. Katsotteko tälläkin alalla, että yliopistot, tutkimuskeskukset ymmärtävät paremmin ja ovat, omaavat sellaiset välineet, että ne voivat todella esittää hakemuksia äh, sellaisena kuin niitä komissio haluaa ja miten voidaan vastata niihin haasteisiin, joita vielä on edessä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Onko vihreistä ketään? Ei, mutta Guesta. Hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos, Πρόεδρε. Kiitos, κύριε Σμιτ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Kiitos, puheenjohtaja. Horisontti 2020 ohjelma on merkittävässä roolissa innovoinnin ja tutkimus- ja kehitystoiminnan kannustamisessa. Kriisin oloissa voimme myös tukea PK-yrityksiä, olla luomassa työpaikkoja, edistämässä innovatiivista kehitystä. On valitettavasti kuitenkin tämän ohjelman edistämisen ja vahvistamisen sijaan määrärahoja on vain leikattu. Nyt horisontti-ohjelma saa paljon vähemmän rahoitusta kuin aiemmin. Heikkouksia ja aukkoja tästä syystä on, ne ovat vakavia ja tämä sitten toteutuu yhteiskunnan etujen vastaisesti. Miten te aiotte kuroa umpeen nämä puutteet ja kuilut? Nimenomaan kun ajattelemme rahoitusta. Mitä te ehdotatte, jotta voimme huomioida nämä ongelmat, jotka aiheutuvat nimenomaan leikkauksista? Te totesitte jo viime marraskuussa, kun kävitte vieraanamme valiokunnassa, että perehdytte erilaisiin uudistusmahdollisuuksiin, jotta pk-yritysten osallistumista voitaisiin yksinkertaistaa näissä ohjelmissa. Nyt sitten vuosi myöhemmin, minkälaisia ehdotuksia olette muotoilleet jotta nämä uudistukset saadaan toteutetuksi. Tällä hetkellä, tänä päivänä teidän puheenvuorossanne mitään tällaista emme kuulleet. Mihin toimiin aiotte ryhtyä horisontti 2020 puitteissa, jotta päästään niihin tavoitteisiin, joita me yhdessä olemme määritelleet? Tutkimuksen ja teollisuuden väliset yhteydet pitäisi saada siis vahvistetuksi. Tarvitsemme uutta tuulta talouteen ja tutkimukseen. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Kappel. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä pääjohtaja tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Te e, osoititte meille, että Horisontti 2020 on todellinen menestystarina, on ollut sitä ja on sitä, ja kuinka oikein oli, että tämä valiokunta lähetti tuon kirjeen komissiojäsen sille ja vaati, että horisontti 2020 ei pitäisi määrärahoja siirtää muihin ohjelmakohtiin. Tämä oli oikea toimenpide ja minulla on kysymys vielä budjettiin, miltä tämä Äh, näyttää äh, tulevalle kaudelle? Miten voidaan varmistaa, että horisontti 2020 saa riittävästi äh, määrärahoja? Mihin toimenpiteisiin siis aiotte ryhtyä? Ja sitten sanoitte, että kolmasosa maailmanlaajuisesta tiedosta syntyy Euroopassa. Tämä on hyvä asia. Tämä luku ei saisi laskea, vaan nousta. Miten aiot aiotte ryhtyä toimiin tässä asiassa ja eh, millaista yhteistyötä aiotte tehdä kolmansien maiden kanssa? Herra Henkel puhui siitä. Tämä on tärkeä aihe. Eh, te tiedätte, että kolmansissa maissa luodaan hyvin paljon tietoa, miten toimimme Yhdysvaltain, Kiinan, Etelä-Korean suhteen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Kolmas asia – yritysmaailman mukaanottaminen ja asiantuntijoiden mukaanottaminen yritysmaailmasta Euroopan tutkimusneuvostoon. Sitä keskustelimme jo komission jäsenen kanssa viimeksi. Olemmeko tässä päässeet eteenpäin? Uh, thank you very much. Kiitoksia kaikista kysymyksistä. Tähän päättyi ensimmäinen kysymyskierros koordinaattoreilta ja kollegoilta, jotka ovat tästä aiheesta vastuussa. Ja nyt pyytäisin pääjohtajaa vastaamaan. Thank you very much, uh, delegates for the... Kiitos valiokunnan jäsenet näistä kysymyksistä ja kommenteista. Eilen mainitsi budjettikysymyksen. Kun katsomme maksumäärärahoja, niin vuosien varrella neuvosto on tehnyt systemaattisesti leikkauksia maksumäärärahoihin. Nyt tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että olemme lähestulkoon miljardin miinuksella maksumäärärahoissa. Miten me sitten reagoimme tähän tilanteeseen? Lykkäämällä hankkeita, lykkäämällä ennakkorahoitusta. Me siis hoidamme tilannetta, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä lasku on maksettava. Ei pidä unohtaa sitä, että meillä on puiteohjelma seitsemän käynnissä olevia ohjelmia, ne vaativat vielä 9 miljardin rahoituksen ennen kuin loppuraportoinnin aika koittaa. Tästä näkökulmasta käytetään ikään kuin luottokorttia ja jossakin vaiheessa sitten lasku tipahtaa postiluukusta. Olemme sanoneet jatkuvasti, että ei pidä leikata näitä maksumäärärahoja ja parlamentti niin ikään on puuttunut tilanteeseen jo puiteohjelman ajoissa – mutta tämä todella meitä vaivaa ja ennemmin tai myöhemmin tässä ajaudutaan ongelmiin. Tällä hetkellä näemme, että rakennerahastot toimivat viipeissä ja tämä varmasti nähdään vuosina 2017-2018, kun rakennerahastoissa vaaditaan valtavasti maksumäärärahoja. Me tarvitsemme niitä niin ikään myös horisontti 2020. Se on suuri ongelma. On vaikea sanoa mitään puolivälin tarkistuksesta MFFssä. Komissio totta kai pohtii omaa kannanottoa. Meillä mm, tulee tehtäväksi virallinen kannanotto puolivälin tarkastuksesta. No sitten yhteistyötutkimus, yhteisöllinen tutkimus. Kun katson yksittäisiä tutkimushankkeita, tutkimusneuvosto ja Marie kyriitä niin se ei suinkaan ole budjetin suurin osa. Yhteisötutkimus, yhteistyötutkimus on edelleenkin merkittävää, kun katsotaan yksityisen julkisen tahon kumppanuuksia ja hankkeita, niin suurin osa toteutuu tätä kautta. Sitten Eilerin kysymys yksinkertaistamisesta. Me hallinnoimme rahastoa ja ohjelmaa hyvin aktiivisesti onneksi meillä on nämä täytäntöönpanovirastot. Meillä on selkeä työnjako. Komission tutkimuspääosasto keskittyy politiikkaan ja ohjelmointiin ja virastot hallinnoivat hankkeita ja suorittavat maksuja. Tämä toimii äärimmäisen hyvin. Tämä johtaa myös siihen, että kustannuksia voidaan karsia. ECR täytäntöönpanon virasto käyttää yleiskuluihin vain noin kolmisen prosenttia. Me käytämme joustavia työskentelymenetelmiä, lainaamme asiantuntijoita, voimme hallintokuluja tinkiä. Suurin osa budjetista tulisi käyttää tutkimukseen eikä suinkaan hallinnointiin. Uskon, että nyt olemme löytäneet tehokkaan työskentelytavan ja tyytyväisyystaso on hyvin korkealla tasolla verrattuna aiempiin puiteohjelmiin. Näen komission, entisen komission sen Lewandowskin. Tiedätte, miten me olemme suorituneet tutkimuksen alalla kaksi vuotta sitten. Aivan erityisesti mainitsitte mietinnössänne meidän pääosaston, joka on käyttänyt joka vuosi sataprosenttisesti budjettinsa. Emme koskaan jätä euroakaan emmekä senttiäkään makaamaan tilille. Kaikki on käytetty, ei ole juurikaan yksiköitä, jotka olisivat yhtä hyvin suoriutuneet. Rahat, jotka meillä on, hallinnoidaan hyvin, käytetään hyvin. Sitten edustaja Moody esitti kysymyksen äh, kirjanpidosta ja kokonaiskustannuksesta. Olemme päättäneet yksinkertaistamisen hengessä äh, ottaa etäisyyttä kokonaiskustannuksiin. Kaikki eivät ole tästä tyytyväisiä, mutta me halusimme radikaalia yksinkertaistamista brittiyliopistot, irlantilaiset yliopistot, monet eivät ole tyytyväisiä siihen, että tähän suuntaan lähdettiin, mutta voin myös todeta, että suurin osa tilinpito ongelmista ja tarkistuksista liittyi siihen, että eh, yritykset ja yliopistot toimivat nimenomaan tällaisen kokonaiskustannuksen puitteissa. Sitten sitten kysymys epäsuorista kustannuksista, kuinka paljon ne olisivat. Kaikki eivät tätä muutosta Äh, hyväksyneet, mutta se on johtanut radikaaliin yksinkertaistamiseen ja vähentänyt myös virhetasoa. Kun puhutaan ohjelman tehokkuudesta, puhutaan äh, tiede- ja innovaatioaspektista, muutaman viikon kuluttua tapaan sitten talousarvon valvontavaliokunnassa edustaja Gresslen ja siellä puhutaan nimenomaan äh, kirjanpidosta ja moitteettomasta varainhoidosta. Mitä yksinkertaisempaa, sitä vähemmän virheitä ja sitten vähemmän tarvetta korjauksille. Innovaationeuvosto mainittiin tällä hetkellä komission sen Moidasin kanssa pohdimme aihetta. Pitää paikkaansa, että komission sen Moidas, kun hänet nimitettiin, mainitsi tämän. Meillä on hieno tutkimusneuvosto muilla aloilla. Miksi ei voisi olla samanlaista myös startup-yritysten alalla? Me keskustelemme aiheesta tällä hetkellä ja toimitamme todennäköisesti ensi vuoden alussa tästä myös asiakirjoja. No sitten suoriteperusteinen rahoitus tai budjetointi. Tästä aiheesta tällä hetkellä keskustellaan hyvin laajasti. Järjestetään myös lähipäivinä suuri seminaari. Tutkimuksen alalla on kuitenkin oltava varovainen. Usein kun tehdään tutkimusta, jos ei tuloksia synny, niin sekin on tulos. Jos ajattelee, että lääketieteellisessä tutkimuksessa edetään tiettyyn suuntaan ja sitten havaitaan, että edistystä ei synny, niin sekin on jo tulos. Sitten havaitaan, että tämä tie on käyty loppuun, niin on lähdettävä toiseen suuntaan. On siis oltava varovaisia, että jatkossa emme pyri yksinkertaistamistoimiin sanomalla, että tutkimus saa rahoitusta vain niin, että tuodaan tuotteita markkinoille. Valitettavasti tilanne ei toimi tähän suuntaan ja on oltava myös varovainen, jotta tähän suuntaan ei pakoteta. Sitten edustaja Henkel että Sveitsin ja Venäjän aivan erityisesti. Yhteistyö näiden maisten, maiden kanssa on vaikeaa. Sveitsin kansan äänestys liittyy vain yhteen osan horisontti 20. 20. Hehän osallistuvat myös ITERiin ja laajentamistoimiin, mutta tällä hetkellä eivät puiteohjelmaan. Tämä estää, ehkäisee Sveitsin osallistumista. Sitten Venäjän tilanne Tällä hetkellä toimitaan matalalla profiililla, yhteistyötä on, mutta paljon vähäisemmässä määrin kuin aiemmin. Aivan oikein totesitte, että meidän tutkijoidemme tulisi tutkia eikä kirjoittaa raportteja. Olen tästä aivan samaa mieltä. Sen takia äh, taistelemme liiallisia sääntöjä vastaan kahden vaiheen menettelyllä. Ensin äh, meillä on ensimmäinen vaihe ja vain toisen vaiheen läpikäyneet esittävät yksityiskohtaisen suunnitelman. Jos jo ensimmäisessä vaiheessa tutkijamme kehittelevät yksityiskohtaisia ehdotuksia, niin sitten käy, käytetään todellakin vuosikausia ehdotusten tekoon, ja kun menestystaso on 12-15 prosenttia, niin inhimillistä pääomaahan tässä menisi haaskuun. Monet sanovat, että katsokaa Yhdysvaltoihin, siellä on hyviä esimerkkejä. Tutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa tutkija käyttää 42 prosenttia ajastaan keskimäärin raportointiin tai rahoituksen hakuun. Yhdysvallat ei ole tässä hyvä esimerkki, kun ajatellaan sitä, että varmistetaan, että tutkijat tutkivat niin kuin heidän kuuluisi. Mainitsitte henkilökunnan määrän. Minä mainitsin jo yleiskustannukset, ne ovat hyvin pienet, noin 3 prosenttia erillisvirastoissa. Meillä on myös muita vertailuja esimerkiksi saksalaisten organisaatioiden kanssa ja me olemme varsin kilpailukykyisiä yleiskustannusten, kokonaiskustannusten kannalta. Sitten yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet. Meillä ei ole enää erityisohjelmaa Horisontti 2020 tälle ja syynä oli se, että nämä on integroitava äh, kokonaisuudessaan kokonaishankkeisiin. Mainitsin Alzheimerin ja dementian. Kyse ei ole pelkästään lääketieteellisestä tutkimuksesta. Äh, täytyy huomioida, mitä tämä kaikki merkitsee yhteiskunnallemme, kuka näistä ihmisistä huolehtii, kuka heitä hoitaa. Me haluamme huomioida tämän aiheen kaikista näkökulmista. Edelleenkin meillä on tällaista siiloajattelua insinööritieteiden, lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden välillä. Mutta budjetin näkökulmasta 2020 miljoonaa on nyt myönnetty yhteiskuntatieteille ja humanistisille tieteille. Eli kyllä me edistystä tässäkin saamme aikaan, mutta se tarkoittaa sitä, että siloajattelusta on luovuttava, on toimittava poikkitieteellisesti, ja tämä on toki vakava aihe, mutta sitä me työstämme. Edustaja Debakker, olette aivan oikeassa. Meillä on hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä ollut aiemmin. Nyt olemme menossa avoimempaan suuntaan ja näin saamme enemmän ehdotuksia. Tätä myös tiedeyhteisö on meiltä vaatinut. Puiteohjelma seitsemässä on määrätty, minkälaista tutkimusta halutaan. Nyt halutaan kuitenkin innovatiivisimpia ratkaisuja ja tämänkin keskustelun jälkeen, niin kuin olemme havainneet, niin tähän suuntaan edetään. Olemme todelleet innovoijille ja tiedeyhteisölle, että esittäkää meille kaikista innovoivimmat ajatuksenne. Tämä toimii hyvin, mutta se ei ikävä kyllä voi vähentää kuitenkaan ehdotusten määrää. Mainitsitte hyvän, hyvin tärkeän kysymyksen linjauksen kansallisten ohjelmien kanssa. Mainitsin Alzheimerin ja dementian ja myös elintarvikekriisin tai energiakysymykset. Kaikki nämä vaativat sitä, että me linjaamme eurooppalaiset ohjelmat eurooppalaisiin ohjelmiin. Toteutamme yhteisiä ohjelmia. Tässä on otettu onnistuneita askeleita eteenpäin. Vuoden loppuun mennessä muuten järjestetään Lundissa tärkeä tapaaminen jäsenvaltioiden kanssa. Siellä keskustellaan ohjelmien linjauksista. Tämä on yksi tärkeä askel eteenpäin. Me voimme vähentää sirpaloituneisuutta ja linjata yhteen kansallisia ohjelmia. Ei tämä tarkoita, että erikoistutaan eri maissa eri asioihin, vaan pikemminkin sitä, että yhdessä ohjelmoidaan hankkeita. Mainitsitte myös tämän kuolemanlaakson tilanteen. Täytyy varmistaa, että tuotteita tuodaan markkinoille niin, että yritykset todella voivat päästä tähän vaiheeseen saakka. Kolleganne Siri Siotas myös mainitsi tämän. Tässä on suuri muutos verrattuna puiteohjelmaan nyt. Ensimmäistä kertaa meillä on ohjelma, joka on saumattomasti integroitu tutkimuksen ja innovoinnin välillä. Tiedon siirtoa, pilotteja. Nyt teemme sen mahdolliseksi, että tietoa luodaan ja teemme mahdolliseksi myös, että tietoa saadaan todella käyttöön ja markkinoille. Tämä hyödyttää myös pk-yrityksiä. Tämä on suuri myönteinen askel eteenpäin. Yksinkertaistaminen on jatkuva prosessi. Tämän mainitsin ja sitä me työstämme jatkossakin. Sitten edustaja Kapel, lopuksi oli aivan oikeassa. Minähän vastasin jo budjettikysymyksiin. Tämän lisäksi on tärkeää, että käydämme katsomme kolmansiin maihin. Tehostamme yhteistyötä Yhdysvaltain, Australian ja Brasilian kanssa. Tästä syystä olemme selkeästi todenneet, että Horisontti 2020 on oltava maailman avoimin ohjelma. Kampanjoimme kovasti, jotta saamme nämä loistavat amerikkalaiset ja kiinalaiset osallistumaan ponnistelemaan yhdessä kanssamme. Tällä hetkellä kampanjoimme todella laajasti tämän puolesta. Yhdysvalloissa jopa olemme käynnistäneet Destination Europe-hankkeen vuosikymmeniä, vuosisatoja. Amerikkalaiset ovat kalastelleet tältä taitoa. Nyt me lähdemme vastavierailulle. Olemme todenneet, että meillä on ensiluokkaiset tutkimuspuitteet, ohjelmat, hankkeet. Tehkää yhteistyötä kanssamme ja tämä onkin jo tuottanut tuloksia. Kiitos. very much, Mr. Director. Kiitos, herra johtaja. Äh, Rova Konzinska. Bardzo dziękuję. E, Kiitos. Ennen kaikkea haluaisin onnitella herra Smitsiä erinomaisesta esityksestä. Se oli hyvin asiallinen, hyvin ytimäkäs ja myöskin hyvin täsmällinen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että horisontti 2020, silloin kun se käynnistettiin, oli suunniteltu niin, että sen piti antaa mahdollisuus myös laajentaa osallistumista eri alueille, joilla oli tiettyä tarvetta hiukan saada aikaan edistystä tässä aiheessa. Ja Puolesta olen saanut tietoja, että edelleenkin on melkoinen kuilu uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, eikä tämä kuilu suinkaan pienene, vaan jopa uskaltaisin sanoa, että tämä epäsuhta on kasvanut, koska nämä hankkeet, joita annetaan 15 vanhasta jäsenvaltiosta on ollut noin 17 000 ja uusista jäsenvaltioista 1800 ja vanhojen jäsenvaltioiden osalta jäsenvaltioiden osuus on 8 miljardia euroa ja, ja vaan useisivat jostain 172 miljoonaa euroa. Tämä kuilu siis todellakin on edelleen aivan valtava. Yhdeksän uusia jäsenvaltioiden ministeriä on lähettänyt kirjeen Euroopan komissiolle ja siinä on määritelty näitä ongelmia ja on todettu, että korvaukset hankkeiden osallistujia uusi jäsenvaltioissa eivät ole riittäviä. Tämä liittyy siihen, että olemme tällaisia vanhoja rasitteita, jotka liittyvät tutkimuksen rahoittamiseen. Haluaisin kuulla, onko komissio työstämässä jonkinlaista toimivaa ratkaisua tähän asiaan ja mitä asialle tullaan tekemään. Kiitoksia. kokemukset ministerinä puolesta ovat meille erittäin tärkeitä. Uh, thank you, uh, Mr. Buse. Kiitoksia. Kiitoksia tästä päivityksestä. Uh, tämä oli erittäin hyödyllistä, mitä kollegat sanoivat. Tämä oli rajat ylittävä taistelu täällä parlamentissa, mä 2020, se on virkistävää, me emme saa jatkaa tällaista um, Ähm, siiloutumista, vaan meidän täytyy katsoa horisontti 2020 vaikutuksia rajat ylittävästi. Nyt vaan äh, varoitus yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja olen nostanut esiin tämän komission jäsen Moidaksen kanssa. Horisontti 2020 ja sen sopiminen tiettyihin kansallisiin ohjelmiin. Sillä on tiettyjä ongelmia, erityisesti Englannissa, johtuen siitä tavasta, millä rakennerahaston määrärahoja jaetaan ennemminkin kansallisella kuin alueellisella tasolla, mikä tekee yhteisestä ohjelmoinnista ongelmallisempaa. Olen saanut vastauksen herra Moidasilta ja odotan vielä Korina Kretsulta vastausta, mutta Joissain muissa jäsenvaltioissa tilanne on toisenlainen ja se, mitä kollegat sanoivat liittyen perustutkimukseen, mm, muutama esimerkki omasta, äh, omalta alueeltani ja liittyen tähän äh, yliopistotyöhön, jota on tehty sen solun tunnistamiseksi, jolla voitaisiin sitten löytää Ebola-rokote. Mutta kysymys, joka minulla on, liittyy sukupuolten välisen tasapainoon ja myös erilaisiin vähemmistöihin. Meillä on eh, yrityksissä vielä eh, tällainen kuilu eri sukupuolten välillä. Tämä on hyvin merkittävä, jota mitä aiomme tehdä tämän asian korjaamiseksi. Kiitoksia. Ää... Äh. Kiitoksia oikein paljon, herra Hoil. Ja Kiitos. Sydämiset kiitokset. Kollega juuri viittasi siihen, että keskustelun alkaessa 2020 me kävimme keskustelua myös siitä, mitä voidaan tehdä, jotta alueet, jotka eivät ole niin voimakkaasti olleet mukana tutkimuksesta, tutkimuksessa vedettäisiin paremmin mukaan. Ja tätä varten luotiin erityishanke TIMIT. Ja nyt kuulin, että komissio ei ollut kovinkaan innostunut tästä eikä tuesta kovinkaan suurella innolla, mutta sitä vain jotenkin hoidetaan. Ja hankkeiden lukumäärä joita on 31, jotka ovat tehneet tällaisen toimintasuunnitelman. Sekin on helposti nähtävissä. Siis miksi tämä on näin vaivalloista? Toiseksi, miksi myöskin on ollut tämä käynnistymisaika niin pitkään. Näyttää siltä, että nämä toimet ovat hyvin pitkäkestoisia ja vaikeita. Ja miksi yksittäiset alueet, miksi ne eivät voisi käyttää samoja yhteistyökumppaneita, instituutioita, jotka ovat, jos ovat tunteneet aiemmilta ajoilta, mikä voisi helpottaa, yksinkertaistaa tätä. Me olemme tehneet tämän poliittisella lupauksella, että tämä olisi panos niitä alueita varten, joilla on tarvetta saada lisää toimintaa. Ja komission ei pitäisi olla mitään lisäongelmia tässä, joten minä toivoisin, että tätä asiaa hoidettaisiin intensiivisemmin. Mr. Rubik. Kiitoksia oikein paljon, herra Rubik. Ja recht Niin, sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Sinäkin haluaisin kiittää komissiota ja komission Moidasia viime viikon tapahtumassa, jossa myös Jerzy Busek oli paikalla. Tämä net peering scheme, jossa tarkoituksena olisi, että tulevaisuudessa eh, parlamentin jäsenet, tutkijat, pääsevät lähemmäksi toisiaan. Sali oli todella täynnä ja tällainen ohjelma on myös tarpeen, jotta saataisiin enemmän ymmärrystä tutkimusta ähm, ja tiedemaailmaa varten. Olen iloinen siitä, että tämä onnistui. Toinen asia on tämä PK-yritysväline. Tämäkin osoitti, että on suuri menestys ja että Todennäköisesti tarvitsemme enemmän määrärahoja ja kun neuvottelumme budjetista 2016 ja minä olin näissä neuvotteluissa mukana budjettivaliokunnassa kysymykseni niin kuule, mitä voisimme tehdä, jotta tätä välinettä voitaisiin laajentaa vielä eikä esiin kilpailu mm, kielteiset vaikutukset mm, häiritsisi. Sitten kysymys liittyen siihen, mitä mieltä, mitä mieltä olet siitä, että katsoisimme niitä tutkimushankkeita, jotka liittyvät maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien keskuudessahan voi olla erittäin päteviä henkilöitä, tutkijoita, joita todella tarvitsemme. Onko tässä ajatuksia siitä, miten nämä tiedemiehet tutkijat saisimme mahdollisimman pian integroiduksi? Ehkä meillä voisi olla jonkinlaisia listoja, jossa jäsenvaltiot voisivat sitten Ähm, hakea näitä tieteilijöitä ja tutkijoita. Tässä tarvitaan varmaan kiintiöitä, koska äh, kaikki maat näitä tutkijoita haluavat, eivätkä kaikki niitä voi saada. Kiitoksia, Rashaf. Oui, um, monsieur le directeur. Niin, pääjohtaja. Kaksi huomiota. Kahdenkymmenen vuoden kokemuksella korkean teknologian yrityksestä. Teidän ohjelmassanne ei ole mitään, joka pitäisi johtajuuden Euroopassa. Ajattelen tässä aivan erityisesti kahta yritystä. Minä itse olen Alsasin alueelta ja olen ollut siellä vastuussa talouden, teollisuuden kehittämisestä. Ajattelen tässä Alstomia ja alkatelia. Me olemme nyt epälojalin kilpailun olosuhteissa. Alstomista on kirjoitettu kirjakin hiljan ja Alkatelin tarina taas on vanhempi, miten tilanne taustoitettiin, mutta tunnen tämän hyvin läheisesti. Voitte kuulla tässä entisiä vastuuhenkilöitä. Yritykset olivat omilla aloillaan eurooppalaisia johtajia. Niistä on tehty yrityksiä, Alcatelista, näiden voidaan sanoa, ja Alstom on sitä jatkossa. Nämä hajotetaan aivan täysin Euroopan tasolla. Miksi ette ole ohjelmassanne ottaneet huomioon sellaista ulottuvuutta, jolla äh, säilytettäisiin, ylläpidettäisiin nämä Euroopan huippualat. Me puhutaan, me puhumme aloista, jotka ovat jo johtoasemassa Euroopassa. Ei pidä lähteä valmistelemaan uutta, jos vanhasta ei voida pitää kiinni. Toinen kysymys liittyy tutkimukseen. Tutkimuksessahan on no, teoreettista tutkimusta ja toisaalta yritystason toimintaa. 2,84 äh, miljardia tutkimukseen, jotta saadaan riskipääomia – ja teollistamista, ainakin sen alkua uudelle teknologialle, joka on innovatiivista. Omalta osaltani katson, että kenties tätä lukua pitäisi kasvattaa. Ja toisaalta, jos pankkien valtaan tämä annetaan, niin tuloksia ei saada ollenkaan, ja puhun tässä kokemuksesta. Täytyy hyödyntää tällaisia business angeleita, tukihenkilöitä. Täytyy hyödyntää niitä, joilla on kokemusta teollisuudesta ja joihin voitaisiin tukeutua. Kenties voitaisiin huomioida myös kansalliset ohjelmat. Siellä tuoton investointi jätetään verojen ulkopuolelle. Esimerkiksi miljoona euroa voisi olla hyväksyttävissä oleva luku, eikä 100 miljoonaa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja puheenjohtaja, pahoittelen, että puhuu hieman pitkään, mutta sitten toinen osuus, eli tutkimusyrityksissä. Te yritystutkimuksen alalla, jos nyt ymmärsin oikein, edistätte hyvin tärkeitä elementtiä. Minulle tämä ei vielä ole aivan selvää. Pitääkö meillä olla eurooppalainen ohjelma? Tarvitaanko siis eurooppalainen ohjelma vai voiko yhden maan yritys hyötyä loppujen lopuksi näistä tutkimusohjelmista – Otan tästä esimerkin. Niin, puhunko minä liian pitkään? Yksi lause sanoo puheenjohtaja. Je, je Esitin tästä esimerkin, kun toteutamme kolmen välisiä tai neljän välisiä ohjelmia, niin emme saa sen enempää tuloksia kuin yhdenkään toteuttamana. E, Ebassia tässä ajattelen. Ja kuitenkin puhutaan vain kahdesta maasta. Jos kaksi kulttuuria tai kolme kulttuuria tutkimusalalla halutaan yhdistää, tämähän maksaa, niin tehokkuus ei ole niinkään hyvä ja tulokset ovat äh, vähäisempiä. Pahoittelen tätä pituutta puheenjohtaja. Madame Lopez. Kiitoksia, edustaja Lopez. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos johtajalle esityksestä ja läsnäolosta täällä tänä iltapäivällä. Ensinnäkin haluaisin komment- sanoa sitä, että valitettavaa, että horisontti 2020 on kohdistettu leikkauksia myöskin valmiita tuolla, kun meidän itse asiassa pitäisi pyrkiä samaan aikaan kasvua, joka on erittäin tärkeää sekä tutkimukselle että innovaatioille. Ja horisontti 2020 on hyvä mahdollisuus myöskin katsoa uudestaan näitä prioriteetteja ja myöskin tavoitteita, joita on asetettu. Ja minusta olisi tärkeää, että olisi annettava etusijaisuutta sellaisille hankkeille, joita tehdään julkisissa yliopistossa ja esittäisiin synergiaa myöskin kohesiopolitiikan kanssa, jotta huoletaan siitä myöskin, että ei kestä pelkästään tekniseen toimintaan muutamilla vähillä alueilla. Tärkeää myöskin, että osuuskunnat ja pienetkin suuret yritykset otetaan mukaan, koska ne ovat työpaikkoja, jotta ei oltaisi pelkästään suurista monopoliryhmistä riippuvaisia. Ja on tärkeää myöskin katsoa, mitä ovat poliittiset kriteerit julkisessa tutkimuksessa, joku, mutta jos me katsomme energian käyttöön liittyvät kysymykset, myöskin terveyden liittyvät kysymykset ja niin edelleen, on myöskin katsottava, mitkä ovat työolosuhteet, joissa tutkijat työskentelevät jäsenvaltioissa, ja valitettavasti kaikissa jäsenvaltioissa ei ole optimaalisia olosuhteita, voitaisiin todellakin kehittää tutkimusta ja työtä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puhuja listallani. Jos saan lisätä lyhyen kysymyksen eh, yhteistyötavoista horisontti 20. Miten näette sen Euroopan tutkimuksen? tutkimusinstituutin, teknologiainstituutin välillä, jota äh, hallinnoi toinen komission jäsen ja tämä, nämä muut tieteelliset tutkimusohjelmat Horisontti 2020. Kiitoksia koska <laughs> te olette pomo, niin aloitan teidän kysymyksestänne. Yhteistyö komission sisällä kollegan kesken on äh, ainutlaatuista, koska EIT rahoitetaan Norista 2020 ulkopuolelta. Me osallistumme, äh, tapaamme kollegoita lähes tulkoon kuukausittain äh, keskustellaksemme hankkeiden edistymisestä miten nämä kiksit voivat tukea suuria yhteiskunnallisia haasteita, joten yhteistyö on erittäin hyvää sekä pääjohtajien tasolla että komission jäsenten tasolla. Sitten mennäkseni muihin kysymyksiin. Täällä mainittiin kys- tämä aukko vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, EU-13 ja EU-15, tämä kuilu. Meidän eh, täytyy tarkkailla tätä kysymystä. Olen maininnut tämän kysymyksen erityisesti. Minulla ei ole mitään syytä paniikkiin tällä hetkellä, koska mielestäni tilanne ei ole huonontumassa eh, verrattuna puiteohjelma 7, mutta sitä on tarkkaan valvottava tilastotiedot ja eh, tiedot osallistumisesta saavat täysin eri merkityksen, kun niitä korjataan. Kun katsotte, mihin määrärahat menevät, niin näette, että suuremmat valtiot, yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska saavat suurimman osan määrärahoista. Mutta se korjataan sitten eh, suhteessa tutkimusmenoihin kansallisella tasolla tai tutkijoiden määrään kansallisella tasolla, niin eh, kuva on täysin erilainen. Jos valtio käyttää vain 0,1 prosenttia budjetistaan tutkimukseen, niin ei ole mikään ihme se, että maa ei pysty osallistumaan kovinkaan suurella tavalla horisontti 2020, koska siltä puuttuu tämä tiedepohja. Ja sitten meillä on tämä laajentamistoimenpiteet. Te olette tässä tiimissä olleet mukana Kyproksen puheenjohtuskaudella. Se oli teidän keksintönne ja se on yksi lupavimmista välineistä, joka meillä on. Katson hiukan herra Roilia, koska tekin mainitsitte tämän äh, äh, teamingin. Äh, te sanoitte, että teistä tuntuu siltä, että komissio ei täysin rinnoin sitä tue. Kyllä me täysin rinnoin sitä tuemme, voin sen vakuuttaa. Ja olen ollut kahdessa kokouksessa, jonka puolella on järjestänyt Varsovassa ähm, keskustella tästä teaming-ohjelmasta, koska se on sen hienous. Se on hieno synergia äh, horisontti 20, 20 ja rakennerahastojen välillä. Nämä ehdotukset äh, me valitsemme ähm, ja sitten äh, yhdistetään esimerkiksi äh, Max Planck-instituutti ja Frauenhofer-keskus äh, Puolassa tai joku keskus Bulgariassa ja tällä tavoin syntyy uusia instituutioita. Näin uusien instituutioiden alkuvaiheen rahoittaa Horisontti 2020, mutta lopulta me haluamme, että alueet itse investoivat tähän hankkeeseen, koska se osoittaa alueiden sitoutumisen rakenneohjelmien kautta todella investoida ja todella saada aikaan muutoksia. Ja siksipä äh, kansalliset äh, hallitukset EU-13 ovat erittäin kiinnostuneita näkemään tämän menestystarinana ja monet ovat sanoneet, että tällaista uudistusta me tarvitsemme, tällaisia hankkeita me tarvitsemme, olemme valmiita laittamaan rahaa tähän. Olisi oikein hyvä, jos herra Roy voisi osallistua yhteen äh, seuraavista kokouksista, joita meillä on hyvin korkealla tasolla näistä ohjelmista koska kaikki ovat hyvin innoissaan siitä, miten näitä hankkeita tällä hetkellä viedään eteenpäin. Rova Kuritska mainitsi myös tämän kysymyksen liittyen palkkoihin. Meillä on suuri keskustelu 13 EUn jäsenvaltion kanssa palkoista ja meillä on tapaaminen tällä viikolla, joka liittyy kirjeeseen, jonka näiden maiden ministereiltä saimme jos yritetään katsoa, mikä voi maksaa korkeampaa palkkaa tai erityyppistä palkkaa näistä 13 maista tuleville eh, ihmisille. Tämä olisi suuri muutos eh, tavallisiin työskentelymenetelmiimme, koska me eh, perustamme koko järjestelmämme kansallisiin tilastoihin, koska puolalainen tutkija saa puolalaisen palkkatason mukaista korvausta ja Britti Brittiin, äh, Brittiin Iso-Britannian. Mutta katsomme, että voisimmeko ehkä muuttaa tätä osallistumussääntöä ja silloin teidän valiokuntana on tietenkin tässä kovasti mukana, koska tämä on osa tavanomaista lainsäätämisjärjestystä. On tietenkin tärkeää, että katsomme eri maiden erityispiirteitä ja olette aivan oikeassa, kun sanoitte, että yhdelläkään valtiolla tai alueella ei ole mitään monopolia huippuosaamisessa. Sitä löytyy joka paikasta. On erittäin tärkeää, että sitä levitämme. Mainitsitte Manchesterin, jossa perustutkimuksessa tapahtuu ensiluokkaisia asioita, joilla sitten voi olla kerrannaisvaikutuksia, enkä voi olla äh, kuin samaa mieltä. Suurin osa läpimurroista on tullut perustutkimuksesta, jos keskittyisimme pelkästään soveltavaan tutkimukseen, meillä olisi tänä päivänä varmaan erittäin nopeita hevosia, mutta emme olisi koskaan keksinyt autoa. Joten perustutkimus on erittäin tärkeä, jotta saadaan aikaan läpimurtoja. Ja tunnen Grapheme-hankkeen oikein hyvin ja tunnen monia muita hankkeita, e, jotka ovat perustutkimuksen alan e, hankkeita. Ja siksi teemme niin paljon yhteistyötä CERNin kanssa ja katsomme, katsokaa, mitä CERN on tuottanut äh, internetin ähm, syöpätutkimuksen erilaiset äh, äh, syöpätutkimukseen liittyvät erilaiset tutkimukset. Ja suuri prioriteetti komission jäsenelle ja minulle on se, että meidän tavoitteemme on 40 prosenttia asiantuntijaryhmissä, mutta nyt meillä on korkeampi tavoite 50 prosenttia ja tämä osoittaa sen, että se on mahdollista. Ja myöskin mitä tulee meidän tutkimushankkeisiimme, se tutkimus, jota me rahoitamme, sen ei koskaan pitäisi olla jotenkin sukupuolipainottunutta. Eli jos teemme kliinisiä tutkimuksia, niin siinä täytyy aina ottaa huomioon naisten ja miesten fysiologia. Jos tutkimme autoja, niin silloin Ähm, nukkeen, jolla tehdään kolaritestejä, ei pitäisi olla pelkästään miesnukkeja, vaan täytyisi ottaa huomioon myös äh, naiset. Joten huomioin jo herra Roilin kysymyksen tiimingistä ja äh, todella pyytäisin nyt osallistusta yhteen meidän kysymyksistä, äh, kokouksistamme ymmärtääksemme, että olemme erittäin sitoutuneita tähän. Herra Rybik mainitsi PK-yritykset. Ähm, Teillä on ollut erittäin tärkeä rooli eh, PK-yritysvälineiden käyttöönotossa horisontti 2020. Tarvitsemmeko enemmän määrärahoja? No minä en ole täällä pyytämässä lisää rahaa, mutta kyllä tämä eh, luvut puhuvat eh, puolestaan. Me saamme niin paljon hyviä hankkeita, joita emme voi rahoittaa. Se on erittäin turhauttavaa meille, mutta vielä turhauttavampaa hakijoille, joilla on erinomaisia ajatuksia, joita haluaisi viedä eteenpäin. Me tällä hetkellä kirjoitamme asiakirjaa siitä, mitä voisimme horisontti 2020 ja tutkimuspääosastossa tehdä pakolaiskysymyksessä. Me siis tutkimme asiaa ja komission jäsen Moidas tulee sen varmaan teille esittelemään jossain vaiheessa, jotta voisimme nämä älykkäät ihmiset saada mahdollisimman pian mukaan ja yrityksiin ja yliopistoihin työskentelemään. Se olisi yksi tärkeimmistä toimenpiteistä Alström ja Alcatel. Nämä ovat surullisia tarinoita, mutta Horisontti 2020 ei ole teollisuuspolitiikan väline. Me olemme innovointi- ja tutkimusväline. Ja jos tämä olisi teollisuuspolitiikan väline, niin sitten valitsisimme voittajat sen sijaan, että nyt meillä on tämä politiikka, jossa voittajat valitsevat. Eli tarvitaan toisenlaista lähestymistapaa, mutta tällä hetkellä emme ole teollisuuspolitiikan väline, jossa sanoisimme, että nämä ovat potentiaalisia voittajayrityksiä ja investoimme niihin voimakkaasti. Tämä olisi suuri ero menneisyyteen. En sano, etteikö meidän pitäisi ehkä harkita sitä, mutta se ei ole tämänhetkinen filosofiamme. Kyllä olette oikeassa, meidän täytyy ottaa mukaan paljon enemmän bisnesenkeleitä ja riskipääomaa ja sanoitte, että eivätkö yksittäiset yritykset voisi hyötyä tästä ohjelmasta. Tämä liittyy äh, komission jäsen Moidasin ehdotukseen, että meillä pitäisi olla tällainen tutkimusneuvosto yksittäisiä startup-yrityksiä varten, mutta palataan tähän seuraavassa kokouksessa. Sen synergiat rakennerahastojen kanssa, se on korkealla asialistallamme ja tutkijoiden työskentelyolosuhteet Euroopan tutkimusalueen puitteissa ovat meille myöskin erittäin tärkeitä. Meillä on tutkijoiden peruskirja, olemme erittäin iloisia siitä, että monet yliopistot ovat allekirjoittaneet tämän peruskirjan, jossa he siis lupaavat tarjota hyvät työskentelyosuhteet tutkijoilleen. Kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja. Kuten huomaatte, olemme yli 20 minuuttia myöhässä aikataulusta, mutta tämä oli erittäin tärkeä ja syvällinen keskustelu. Kiitoksia oikein paljon herra pääjohtaja siitä, että oli, kävitte täällä ja vastasitte kysymyksiimme. Kiitoksia. Kiitos. Mennään sitten kohtaan viisi. Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin. Meidän esittelijämme on Massimiliano Salini. Jos nyt sallitte, hyvät kollegat, pyytäisin, että herra Salini esittelee lausunto luonnoksensa ei pidempään kuin viisi minuuttia, koska meillä on liian vähän aikaa. 27 minuuttia myöhässä aikataulusta. Kollega Salini, teillä on puheenvuoro. Neljä minuuttia. Tämä lausunto luotiin, jotta vältettäisiin, että tämä aihe verokilpailusta, erityisesti yrityksissä, että siitä tulisi Äh, tällainen äh, äh, sota eri ryhmittymien välillä. Kuten tiedätte, ajatuksena olisi, meillä on Euroopan unioni, jossa verotusjärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Minä tulen Italiasta, meillä verotus on varsin korkea. Ähm, perusajatukset, jotka tähän kirjasimme, on varmastikin tämä pakotti 18. maaliskuulta ja sitten komission kesäkuun ehdotukset. Meillä on lausunnon, jonka tarkoituksena on välttää, että eh, erot verotuksessa mm, eri valtioiden välillä eh, vievät arvoa, eli että syntyy joko veron kiertoa tai veron välttelyä tai tällaista eh, epä ei epäavoimuutta, koska se ehkäisee myöskin yritystemme mahdollisuutta työ, toimia useammissa valtioissa ja lisäksi äm, se karkoittaa Euroopan ulkopuoliset yritykset ja investoijat eivät myöskään luota Eurooppaan. Äh, lähtöajatus on se, että verokilpailu avoimessa järjestelmässä voi olla kehitystä edistävä väline, eikä sellainen, että se ehkäisee kehitystä. Myös koska meidän yrityksemme toimivat melkein aina useammassa valtiossa, joten niitä täytyy auttaa ja kannustaa tähän toimintaan. Lisäksi äh, kaksi konkreettista esimerkkiä siitä, miten tämä äh, tavoite voidaan saavuttaa. Kohdassa viisi lyhyesti mainitaan se, että meillä on tämä suuri kaksinkertaisen verotuksen ongelma. Me tietenkin odotamme, että äh, yhteinen yhtiöveropohja toimisi täysin, mutta lisäksi toivitaan veroviranomaisten välistä hyvää yhteistyötä niin, että yhdessä valtiossa maksetat verot voidaan vähentää toisessa valtiossa. Tämä vaatii tietenkin sen, että veroniviranomaiset tekevät hyvää yhteistyötä. Ja sitten toinen ehdotus, konkreettinen ehdotus löytyy kohdasta kuusi. Tämä perustuu onnistuneisiin esimerkkeihin minun maassani, ja niitä on ollut useampia, mutta ei pelkästään Italiassa. Ajatus on se, että erityisen kriittisillä äh, alueilla äh, luotaisiin tällaisia vapaa-alueita, joissa äh, annettaisiin veroalennuksia, helpotettaisiin verotusta, mm. tietenkin täysin kolmansien osapuolten valvonnassa, esimerkiksi komission valvonnassa, voitaisiin tukea tällaisia vapaa-alueita niin, että näillä alueilla syntyisi talouden elpymistä joko näillä alueilla tai jollain tietyllä alalla. Nämä ovat näitä ehdotuksia. Meillä on nyt aikaa vielä täydentää tätä lausuntoa. Kiitoksia. Thank you. Thank you, colleague, for all. Kiitos, kiitos näistä kommenteistanne jotka liittyivät tähän hyvin tärkeään aiheeseen yhteisöveropolitiikka unionissa. Koordinointi, avoimuus, lähentäminen. Ja nyt varjoesittelijät saisivat sitten puheenvuoron Jens Geier SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. On muutamia yhteneviä näkemyksiä meidän ja esittelijän välillä, joitakin eroja näkemyksissä, jotka haluan esitellä. Uskoakseni lausunnosta puuttuu muutama selkeä kommentti, joka täytyy tässä yhteydessä esittää. Myös meidän valiokunnastamme tästä puuttuu kommentti siitä, että tällainen automaattinen sitova tietojen vaihto on jotakin, mistä pidämme kiinni, ja toisaalta siis sen vaatimus, jota parlamentti on jo esittänyt toisaalla, että me annamme sille täyden tukemme, ja se pitäisi ottaa kohdassa kaksi esille, samoin myöskin se, että suurten yritysten, jotka silloin kun lyödään, tai voidaan todeta, että ne, niillä on hyvin aggressiivinen veronmaksun välttäminen strategia, että silloin ne eivät saisi tukeutua tukeen, jota käyttävät kansainväliset neuvonta-alan yritykset, koska pienet yritykset eivät voi käyttää tätä tukea. Niillä ei ole varaa tällaisten kalliiden neuvonantajien käyttämiseen, joten tässä on huomattava ero suurten yritysten, joilla on varaa tällaiseen, ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Ja on mielestäni hyvin hyvä ottaa esille sitä, että avoimuus verojen maksamisessa, että sitä on parannettava – ja että on intensiivisempää valtiokohtaista raportointia oltava. Ja myös haluaisin lisätä myöskin kohdan siitä, miten pitkälle digitalisointi voisi tämän lisäksi olla soveliasta siihen, että kansalliset verotusjärjestelmät, että niitä viedään pohjaa pois itse asiassa koska mitä tulee siis kohtaan kuusi, olemme tässä aivan eri mieltä kuin esittelijä. Minä en ole, olen harvoin nähnyt sellaista paperia, jossa näin estottomasti puhutaan tällaisista verovapaista alueista. Hyvä kollega, minusta tämä on täysin päinvastaista kuin se, minkä puolesta Euroopan parlamentti tällä hetkellä toimii. Tällä hetkellä me pyrimme nimenomaan poistamaan verotuksellisia porsaanreikiä Euroopasta. Me pyrimme niitä etuja, joita kansainvälisesti toimivat yritykset saavat siitä, että verotusjärjestelmät eivät ole yhtenäisiä. Me pyrimme poistamaan näitä etuja. Ja sitten tässä yhteydessä se, että puhuttaisiin sen puolesta, että juuri komission tulisi luoda tällaisia vapaa-alueita ja tukea tällaisten luomista ja valvoa tätä on minusta aivan päinvastainen järjetön lähestymistapa. Union tarvitsee vähemmän veroparatiiseja, vähemmän verotuksellisia porsaanreikiä, ja ajattelen sitä, että verokysymykset ovat aina kansallisia asioita. En minä komission jäsenenä tällaisesta ehdotuksesta olisi kovinkaan kiitollinen. Tämän kohdan hyväksyminen on meidän ryhmällemme asia, joka on ehdottomasti sanottu, että me emme voi hyväksyä, olemme esittäneet tämän kohdan poistamista. Jos se ei kaadu, silloin me tulemme äänestämään tätä lausuntoa vastaan. No. Uh, thank you very much. Kiitos. Herra Maragall, seuraavana puhujana. Käsittääkseni vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. En valitettavasti voinut kuulla herra Salinin puheenvuoroa, olin kulttuurivaliokunnassa siellä käydyssä keskustelussa mukana, mutta olemme yht... sanomassa kuitenkin ajatuksiamme tästä lausunnosta ja olemme analyysissä yhtä mieltä, mutta meillä on siis Ekonin mietintö ja sitten on se työ, jota tehdään tässä erityisvaliokunnassa TAX ja meidän olemme varmistaneet sen, että kysymykset on katettu erittäin hyvin ja ajatellen niiden veronkiertoa, strategioitista, niin myöskin mahdollisuuksia toimia ja hyödyntää näitä etuja, jotka liittyvät tällaiseen verotukselliseen optimointiin. Ja tässä on lisättävä joitakin asioita, jotka liittyvät siihen, mitä ovat, mitkä ovat ne asiat ovat meitä erityisesti, joka koskevat kaikkea teollisuutta, tutkimusta, energiaa ja televiesintää, ja miettien sitä, mikä on se ollut se toimivalta, joka liittyy tähän alkuperäiseen työhön. Minusta meidän täytyisi valaista myöskin mukaan sitä, että ei pitäisi viitata pelkästään siihen, että toimitaan siinä vertauksessa polkumyyntiä vastaan, jota harjoittavat tietyt maat, vaan ennen kaikkea meidän tulisi varmistaa tasapaino suurten yritysten ja pienten ja keskisuurten monimuotoisen maailman välillä, jotka ovat Euroopassa erittäin erityisiä piirteiltään. Joka tapauksessa olemme tässä mielessä sitä, että niillä ei ole mahdollisuutta käyttää välineitä eikä samanlaisia keinoja kuin suurilla yrityksillä – on ja jota ne väärinkäyttävät nämä suuret yritykset. Mitä tulee tähän teho, todelliseen verotasoon ja saatu aikaa tasapainotaloudella. Minun maassani Espanjassa verot, osalla osalla ne kuitenkin maksavat viidestä kuuteen prosenttia todellisesta tuottavuudesta veroa, eli tämän pitäisi olla tuottavaa, innovoivaa ja tehokasta. Ja se pitäisi myöskin ajatella sitä, että pyrkisi katsomaan, miten nämä suuret, toimi, suuret innovoivat rahastot. Yksi asia tärkeistä oltava esimerkiksi tarvitsemaan investointeja sosiaaliseen pääomaan. Varmastikin lähtien liikkeelle siitä, että voitaisiin kompensoida tilannetta, joka antaa suuria velan siirtoja, jotka on myöskin tällaisia verollisia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat myöskin yrityksen tällä alueella, jolla pyritään saman aikaan talouden ää, ää, uusia sykä, sykeitä, pitäisi myös saada tällaisia innovoivia välineitä, ja pitäisi myöskin saada aikaan innovaatioita, jotka liittyvät ja saman aikaan uskoisin, että meidän tulisi katsoa myöskin, että on jotain stimulointeja, jotka koskevat sellaisia välineitä, jotka liittyvät kierrätyksen talouteen ja energiatehokkuuteen ja käyttää näitä välineitä hyväksi. Erityisen tärkeää on myöskin katsoa tätä konsolisoitua yritysveropohjaa ja mitä se katsoa, että se on asia, jonka pitäisi olla osana tällaista harmonisoitua verotusta, jonka pitäisi näkyä myöskin näissä yrityksen verotuksen eurooppalaisella tasolla ja olimme sen puolesta, että otaisiin käyttöön tämä maakohtainen raportointi, että voitaisiin päästä eteenpäin siihen periaatteeseen, jota puheenjohtaja Juncker on ottanut esille, eli että katsotaan, että verot maksetaan myöskin siellä, missä voitot syntyvät. Mä, jos on myöskin äh, käyttämään säännöllisiä keinoja pyrkiä välttämään sillä sitä, että syntyisi päinvastaisia vaikutuksia. Ja meidän on pohdittava myöskin sitä, että olisi huolehtava sellaisista turvatoimista, että tällainen stimuloiva väline, ja kun olla myönteinen, ei merkitsi sitä, että olisi tällaisia verovapaita alueita, jos katsotaan, että ne eivät muuttuisi tällaisiksi moottoriteiksi, jotka johtaisivat uusiin laittomiin veroparatiiseihin. Kiitos. Thank you very much. Madame. Kiitoksia oikein paljon edustaja Kallas Alden puolesta. Niin, kiitoksia ja anteeksi, että olen myöhässä. Kiitoksia äh, tästä äh, mietinnöstä lausuntoluonnoksesta. Ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa, on se, että mielestäni tärkeintä olisi se, että verotusjärjestelmä olisi yksinkertainen. Meillä Virossa ei ole mitään verot liittyviä asiantuntijoita, neuvonantajia, ja heitä, heillä ei ole töitä, koska järjestelmä on niin yksinkertainen. Ja nyt tämä kohta kuusi, jossa ehdotetaan uudestaan tällaisia väliaikaisia vapaa-alueita ja siinä taas viitataan poikkeuksiin. mielestäni se ei ole oikein, jos on poikkeuksia, niin silloin on mahdollisuus optimoida verotukset, löytää parhaat verolakimiehet, jotka varmistavat asian niin, että voi saada nämä poikkeukset ja olla tällä alueella. Ja silloin ei siltikään synny sellaista tilannetta, jossa jokainen maksaa oikeudenmukaisen osuutensa veroista, koska ongelma on se, että suuryrityksillä on aina mahdollisuus löytää parhaat mm, asianajajat, jotka neuvovat niitä ja ne voivat äh, harjoittaa verosuunnittelua. Pienet yritykset eivät tule tästä hyötymään, joten yksinkertaiset säännöt ja avoimuus veronmaksussa ovat kaikkein tärkeimpiä asioita. Thank you very much. Kiitoksia tästä mm, ehdotuksesta toimia mahdollisimman yksinkertaisesti. Edustaja Kappel ENFn puolesta. No, Kiitos puheenjohtaja, vaikka olekaan varjo esitteli tästä asiasta, haluaisin kuitenkin lausua muutaman sanan tästä lausunnosta, koska olen ekonvalikunnan jäsen, myöskin taksevalikunnan jäsen ja olen varjoesittelijä Ferberin mietinnössä, joka koskee automaattisesti tietojen vaihtoa, joten pohjimmiltaan voidaan sanoa, että tämä kollega Salinin lausunto on onnistunut. Useampia kohtia voin tukea hänen esityksessä minusta kohta kuusi näistä vapaa-alueista on hyvin innovatiivinen ajatus ja poikkeaa valtavirasta, joka on nähtävissä muissa mietinnöissä. Pohjimmiltaan minusta kuitenkin myönteistä on se, että oli tällainen yhteinen verotuspohjan äh, selvittäminen yritysverotuksen osalta. Tämä ei suinkaan voi merkitä sitä, ettei vastaisuudessa olisi verotuksessa kilpailua, sitä täytyy edelleenkin olla Euroopassa, mutta ei, tai kuitenkaan välttämättä siinä, miten veropohjaa mitataan Tämä perustan täytyy olla yhtenäinen, jotta ei tule enää verotuksen kiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua samalla tavoin kuin sitä nyt tällä hetkellä on. Kohdat 4 ja 5, jossa täällä puhutaan, jossa puhutaan asioista, jotka liittyvät henkilötietojen suojaa automaattisen vaihto ovat hyvin tärkeä kysymys ja ydinkysymyksiä myöskin Ferberin mietinnössä automaattinen tiedonvaihto sen pitäisi tulla ensi vuoden tammikuussa, tarkoitus että lokakuussa tämän osalta vielä neuvosto ottaa asiaan kantaa. Ja mietintö näyttää se olevan hyvä täylä tämän suuntaan, mutta tästä vaiheessa hiukan yksimielisyyttä, mitä erimielisyyttä, joka liittyy tietosuojaan. Tarkoitus, että komissiolta oltaisiin tällainen keskitetty rekisteri, jossa kaikki nämä, johon kaikki nämä veroratkaisut, kysymys on siitä, miten laaja sen pitäisi olla, ja sitten puhutaan myös sitä, kenellä on päässyt tutustumaan tähän rekisteriin. Tämä on kysymys, johon voitaisiin vielä tässäkin viitata. Olen myös sitä mieltä, että on olennaisen tärkeää, että näiden kolmen mietinnön välillä, joita Euroopan parlamentti tästä aiheesta on tekemässä, tämän äh, Niedermayer, Salini, Ferber ja sitten myöskin Taksen, äh, Taksessa käsiteltävän olevan Toiven ja Pereiran äh, mietinnön osalta, näiden kolmen mietinnön osalta pitäisi olla johdonmukaisuutta, koska jos sitä ei ole, silloin me heikennämme tietysti omaa asemaamme suhteessa komission ja suhteessa neuvostoon. Olisi erittäin tärkeää, että ajatellen johdonmukaisuutta nämä vielä harmonisoitaisiin ja tässä käytäisiin ajatusten vaihtoa. Thank you very much, madam, for your remarks. Kiitoksia näistä kommentoista. Sitten edustaja Lopes Bermeo. Pyydän anteeksi tämä muutin järjestystä. Guen puolesta tietenkin. Ei, niin Ei mitään ongelmaa, puheenjohtaja. Kiitoksia. On todellakin aivan välttämätöntä, haluan siis sitä kiitokset esittelijä, niin on välttämätöntä, että toteutetaan koordinointia yhtiöverotuksessa ja myöskin tärkeää ennen kaikkea teollisuuden kannalta, että näin tapahtuu, koska tätä kautta voidaan välttää ennen kaikkea tilanteet, joita syntyy verotuksellista polkumyynnistä. Pitäisi luoda väylä teollisuudelle, ja, ja, jotka liittyvät siihen, minkälaista ovat ne palkkaolosuhteet, huomioon niin palkkaolosuhteet näissä maissa suurimmat tulot ja myöskään myöskin niitä voittoja, joita on käytössä investointia varten. Ja myöskin osakkeenomistajat eivät voisi vaatia sellaisia os, osinkoja, jotka maksetaan siinä maassa, jossa on alhaisempi yhtiöverotus. Tähän liittyy myöskin tulojen menetys, joka koskee budjettia ja vaikuttaa myöskin julkisten investointien vaikeutumiseen, mikä on keskeinen kysymys meidän mielestämme ajatellen sitä, että saisinakaan tuollekin tämä tärkeä tuotantomalli on myöskin sellaisia veroja, jotka on pyrittävä myöskin edistämään teknologiaa ja kehitystä tietyllä alueella. Meidän pitäisi toimia sen mukaisesti. Haluaisin korostaa sitä, että on mielenkiintoista, että vast- kilpailukyvyn pääosasto pyrkii sulkemaan yrityksiä, jotka ovat todellakin sosiaalisesti tärkeitä saman aikaan kuin valtion tuki erilaisten veropäätösten kautta on tosi raskaampaa ja sitä ei suinkaan ole pohdittu tällä hetkellä, eikä ainakaan ennen kuin oli LuxLeaks-skandaali. Pitää, mitä olla, meitä huolestuttaa tämä, tämä vapaa-alue, koska tämä on se alue, jos vapautettaisiin verosta, Tätä me emme voi hyväksyä ja meidän kannatamme oli se, että mistä tapauksessa voidaan hyväksyä. Ja, ja tulemme tekemään esityksen siihen suuntaan, että toisaalta pyrittäisiin samaan aikaan verotuksellista harmonisointia. Thank you very much, madam. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Rybik. Niin, sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella sydämesti kollega Salinia ja koska tässä on nyt kyse siitä, miten voimme luoda uusia työpaikkoja Euroopassa, nimittäin hyvin palkattuja työpaikkoja. Ja tässä on kyse siitä, että miten jaetaan verot, jotka yleensä menevät kulutukseen ja voitot, jotka pysyvät yrityksistä, jotta voidaan harjoittaa tutkimusta, vahvistaa yritystä, investoida ja siksi huonoissa taloustilanteissa on aina hyvä, jos yrityksille, jotka luovat tuotantoa ja työpaikkoja ja palveluita, jos rahat keskitetään yrityksiin niin, että myös työntekijöiden tulot taataan. Siksi on tärkeää, että muistamme, että vain se, mikä tuotetaan, voidaan myös jakaa. Se on tärkeää. Ja tietenkin on niin, että suuret kansainväliset yritykset – ovat optimoineet tämän asian. Ja jos me siellä luemme, että keskimäärin noin 4 prosenttia veroista maksetaan ja PK-yritykset maksavat 80 prosenttia veroista, niin kyllä äh, olisi hyvä, jos äh, tässä toimittaisiin niin, että kaikki maksaisivat saman verran Silloin äh, tilanne helpottuisi pk-yrityksille ja tavoitteen pitäisi olla, että verotulon pysyisivät samoina, eli se, mitä muut maksavat äh, tulevaisuudessa enemmän, niin silloin se äh, vähenee toiselta puolelta niin, että voitaisiin investoida tutkimukseen ja työllistämiseen. Ja niillä alueilla, joissa korkea korkeaa työttömyyttä, täytyy olla radikaaleja ajatuksia siitä, e, että miten voitaisiin esimerkiksi startup-yrityksiä edistää? Voitaisiko niille antaa esimerkiksi kolmen vuoden vapaa-aika niin, että ne voivat vakauttaa liikevaihtonsa mm, on katsottava, kuinka kilpailukykyisiä ollaan. Jos on kilpailukykyisiä, voi investoida ja tutkia, niin silloin mm, myös verotulot syntyvät, joten tässä onnittelen kollega Salinia. Tämä on erittäin tärkeää työtä, joka myös Euroopan asettaa uuteen valoon. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komission puolesta. TG taksudista herra Illi. Thank you very much to allow me to... Kiitoksia. Kiitos, että minulla on mahdollisuus kommentoida keskustelua myös tältä puolelta. Ensinnäkin olemme kiitollisia myönteisestä lähestymistavasta, erityisesti kohtien 1-3 osalta. Se on linjassa komission politiikan kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että komissio on ilmoittanut jo toimintaohjelmasta CCCTB eh, tulisi pakolliseksi siis näiden yritysten osalta. Verosuunnittelun mahdollisuudet ovat monikansallisilla yrityksillä käytössä, mutta PK-yrityksellä ei ole samoja mahdollisuuksia toteuttaa verosuunnittelua ja saada veroneuvontaa. No sitten tietosuojan kohdalla toivotaan, että tulevassa ECOFIN-neuvostossa marraskuussa valtiovarainministerit pääsevät sopimukseen parhaasta lähestymistavasta ja siitä, miten tietosuoja voidaan varmistaa. Kyse on myös automaattisesta veropäätösten vaihdosta ja miten tässä säilytetään tietosuoja. No sitten verohelpotukset. Tämä on pitkälti samanhenkistä kuin meidän suosituksemme vuodelta 2009 Tarkoitus olisi parantaa tilannetta ja sitä, miten, miten veri, verohelpotuksia voidaan myöntää silloin, kun veroja kerätään toisessa maassa. Me pidämme herra Salinin näkemystä tässä tervetulleena. Sitten kohdassa kuusi. Siinä haluaisin olla hieman varovaisempi. Tässä lähestytään DG-kilpailu pääosaston kollegoiden reviriä. Kyse on myös alueellisesta valtion tuesta. Meillähän on esimerkki Madeiralta, Portugalista ja Mannermaan veropolitiikasta ja millä tavalla tästä kautta saadaan tuloksia aikaiseksi. Tässä kaikki, mitä toistaiseksi haluan sanoa. Kiitos. Thank you. Thank you as, um, as, um... Kiitoksia. Kiitoksia eh, komission edustajalle kommenteista. Ja nyt haluaisin palata eh, esittelijämme, koska me kuulimme, hyvät kollegat, ettei tässä nyt oltukaan ihan täysin samaa mieltä eh, teidän ehdotuksestanne, jotta haluaisimme kuulla viimeiset kommenttinne. Kiitän kollegoja. Minusta vaikuttaa siltä, että ilmapiiri on sellainen, että ollaan samaa mieltä melkein kaikesta tässä, koko tässä lausunnosta. Tässä lausunnossani on pieni haaste mukana, koska kyllä meidän kannattaa haastaa toisiamme täällä keskenämme myöskin vähän hankalissa kysymyksissä. Niin, että yritetään ehkä tehdä eh, myös eh, muutostöitä. Otan tästä nyt esimerkin nämä vapaa-alueet, jotka on nostettu esiin. Minun henkilökohtainen kokemukseni on eh, se, ja tämän sanon nyt yritysten näkökulmasta, mutta myöskin poliitikon näkökulmasta, on itse asiassa veroparatiisin vastakohta. Minä en nyt suutu, jos me emme pääse yhteisymmärrykseen vapaa-alueista, mutta mm, mm, vapaa-alueita synnytetään siellä, missä on pieniä yrityksiä, jotka ovat kriisissä. Ne ovat väline, jotta markkinat pääsevät elpymään ja uudelleen käynnistymään. Ja ne ovat yleensä välineitä, joita valtio valvoo niin, ettei niistä synny mikään sääntö, ja sillä tavoin syntyisi epäavoimuutta, vaan ne ovat enemmänkin väline, jolla hankalaa tilanteeseen puututaan koska tasa-arvo on juuri tätä. Jos meillä on kaksi erilaista tilannetta, niin pitää olla myöskin poliittista joustavuutta, huomioida nämä tilanteiden erityispiirteet. Äh, koska muuten tällaisessa äh, verokilpailutilanteessa, jota ei mielestäni pidä poistaa, äh, sitä voidaan hyödyntää, mutta sillä tavoin ei saada vähentää arvoa. Muuten heikommat jäävät aina jälkeen ja olen myös QN ja SNDn kollegojen kanssa samaa mieltä, kun he sanovat, että tämän täytyy olla sellainen lausunto, että se tukee erityisesti niitä, jotka eh, eivät eh, voi tällaista veroturismia harjoittaa, eh, kun taas toiset yritykset siihen pystyvät, kun ne pystyvät erilaisia verokonsultteja palkkaamaan. Minä olen hyvin kiinnostunut PK-yritysten tilanteesta. Joten kiitän äh, tuesta ja meillä on mahdollisuuksia vielä tar- tehdä tarkistuksia tähän lausuntoon. Äh, itsekin aion niitä tehdä ja kiitän teitä tuestanne. Kiitoksia, hyvät kollega tässä varsin selvät vastaukset kaikkiin kommentteihimme ja tarkistusten jätön määräaika on ensimmäinen lokakuuta 2000 2015 kello 12. Tämä on varsin selvä meille kaikille. Nyt meillä on neljä minuutin tauko, koska haluamme aloittaa tasan kello viisi. Neljän minuutin tauko.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 kaupan pääosastosta johtaja. Hän vastaa markkinoille pääsystä teollisuudesta, energiasta ja raaka-aineista. Erittäin tärkeää liittyen TTIP-neuvotteluihin. Te tiedätte, että on ollut kymmenen kierrosta, mm, melkein kymmenen kierrosta Ähm, näitä muodollisia neuvotteluja. Viimeinen kierros järjestettiin Brysselissä ja nyt on erittäin tärkeää, että G7 johtajat mukaan lukien Juncker, Tusk ja Obama antoivat EUlle ja Yhdysvalloille selkeät ähm, viitteet siitä, että täytyy intensifioida TTIP-neuvotteluja ja näyttivät tietä eteenpäin kaikilla aloilla. Sama koskee Yhdysvaltain kongressia ja kongressi hyväksyi Trade Promotion Authority-lain kesäkuussa, jonka tarkoituksena oli antaa lisäpontta neuvotteluille, joita me olemme kummallakin puolen Atlanttia valmiita menemään pidemmälle ja nopeammin ja 8. heinäkuuta 2015 Euroopan parlamentti hyväksyi suosituksensa äh, komissiolle tästä äh, kauppa- ja investointikumppanuudesta mm, neuvotteluista, joten tämä on erittäin tärkeä hetki tämän suosituksen jälkeen ja G7-huippukokouksen jälkeen ja neuvottelujen kymmenennen kierroksen jälkeen, joten herra Sormelis tulee nyt sitten kertomaan meille näistä kymmenennestä neuvottelukierroksesta. Tietenkin jos on kysymyksiä yhdeksännestä tai kahdeksannesta neuvottelukierroksesta, niin kyllä niitäkin voi esittää. Teillä on puheenvuoro. Good afternoon to all. Thank you very much. Uh, <clears throat> Hyvää iltapäivää. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tähän säännölliseen valiokunnan briefaukseen TTIP-sopimuksesta. Viimeisin tällainen tilaisuus järjestettiin toukokuussa. Ehdotan puheenjohtajasta sopii, että kerron yleisen tilannepäivityksen neuvotteluista ja tämän jälkeen esittäisin täsmällisempiä kommentteja toisaalta energia- ja raaka-ainekysymyksistä ja neuvotteluista. Siellä olen päävastuussa ja toisaalta PK-osuudesta tässä sopimuksessa. Olen myös tältä, tällä alalla läheisessä yhteydessä neuvotteluihin, ja tämä on keskeistä valiokuntani kannalta. Ensinnäkin yleisen päivitykseen. Niin kuin tiedämme, TTIP on haastava neuvotteluasetelma. Alusta lähtien komissio on ollut aktiivinen, rakentava toimissaan. Meillä on kehitystä, jota on saatu aikaiseksi molemmin puolin Atlantin sitten toukokuun ja haluaisin tästä kertoa. Ensinnäkin, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, Yhdysvaltain kongressi hyväksyi niin sanotun Trade Promotion Authority lainsäädännön. Näin Obama voi viedä eteenpäin omaa kauppa-alan lainsäädäntöään. Tarkoitus siellä on saada aikaan trans tyynemeren kauppakumppanuus heinäkuuhun mennessä, mutta näkemyseroja ei sitten auto- autoja maitotuotealalla saatu aivan loppuun. Yhdysvaltain hallinnon tarkoitus on ratkaista avoimet kysymykset vielä lähiviikkojen aikana. TTIPin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että vaikkakin nämä Tyynenmeren kauppasopimusneuvottelut jatkuvat Yhdysvalloissa lähikuukausina, niin Tämä voi mahdollistaa sen, että Yhdysvallat voi käydä täysipainoisesti keskustella EUn kanssa ja neuvotella täysipainoisesti. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman heinäkuussa TTIPistä suurella enemmistöllä. Tämäkin tarjosi poliittista tukea TTIP-neuvotteluille. Nyt meillä on selkeä poliittinen foorumi viedä asiaa eteenpäin ja saada aikaiseksi kattava sopimus. Viime viikolla komissio myös hyväksyi ehdotuksensa sijoittajan suojasta ja tuomioistuin ehdotuksensa. Tämä pohjaa hyvin pitkälti Euroopan parlamentin panokseen ja kuulemiseen, jäsenvaltioiden ja myös sidosryhmien kuulemiseen. Juuri tällä hetkellä Inta-valiokunta kokoontuu ja kollegat ovat tänään siellä esittelemässä ehdotuksia Inta-valiokunnalle. Ajatuksena on se, että me haluamme tässä tärkeässä aiheessa ehdotukset kattavan keskusteluun parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa ennen kuin sitten lähetämme ehdotuksemme Yhdysvaltain kongressille. pääpyrkimyksenä on Obaman hallinnon kanssa saada sopimus aikaan kautta linjan. Teemme kovasti työtä, jotta edistystä saadaan. Teemme ehdotuksia kaikilla aloilla vuoden loppuun mennessä. Samanaikaisesti totta kai sisältö on tärkeämpää kuin etenemisvauhti. Neuvotteluedistys tulee tarkasteltavaksi komission sen Malmströmin ja Yhdysvaltain vastapuolen kanssa Washingtonissa seuraavassa kokouksessa. Neuvottelut markkinoille pääsystä ovat olleet toistaiseksi varsin vaikeat. Meidän on saattava jonkinlainen reitti selväksi, jotta pääsemme eteenpäin esimerkiksi tariffeissa, äh, julkisissa hankinnoissa ja palvelukaupassa. Nämä kysymykset ovat yhteydessä toinen toisiinsa, joten tarvitsemme selkeän sitoumuksen neuvottelijoilta ja siitä, että julkiset hankinnat huomioidaan. Täytyy huomioida myös vaikeat aiheet Yhdysvaltain näkökulmasta. Niin kuin mainitsin, keskustelua käydään poliittisella tasolla, jotta alkuperäiset ehdotukset julkisista hankkeista ja nämä tariffiehdotukset voidaan linjata. Niin ikään markkinoille pääsy kysymyksiä käsitellään tässä rinnalla. Sitten säätelyyhteistyö, sillekin on näytetty vihreä valoa. Olemme aina sanoneet, että korkeatasoisen sopimuksen täytyy tuottaa tuloksia ja taata se, että nykyisen suojan tasoa ei lasketa. Loppuvuoden aikana pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon edistystä. Ja saada aikaan myös tuloksia jokaisella neuvottelusektorilla. No sitten sääntöpilari. Haluamme tehostaa neuvotteluja keskeisissä EUn prioriteeteissa, maantieteelliset merkinnät ja energia- ja raaka-ainekauppa, jota käsittelen yleisesityksen jälkeen. EUn ehdotus kaupasta ja kestävästä kehityksestä niin ikään tulee olemaan keskeinen tulevilla kierroksilla. Komission jäsen on saanut komission tuen viedä eteenpäin pyrkimyksiä saada kattava sopimus Obaman hallinnon kanssa – Totta kai jäsenvaltioiden poliittinen tuki on tärkeä tulevina kuukausina, jotta voimme neuvotella vahvasta asemasta ja saada myös julkisesti käytävän keskustelun puolellemme. Avoimuusneuvotteluissa on relevanttia. Tämä vaatii viestintäponnisteluja huomattavalla tavalla jäsenvaltiolta komissiolta. Komissio ei voi yksin voittaa tätä julkista keskustelua. Vastuu on myös poliitikoilla kansallisella ja EUn tasolla, vaikka ei tietenkään ainoastaan siellä. Komission Malmström tukee lisääntyvää avoimuutta ja suunnan muutokset ovat nimenomaan lisääntyvää avoimuutta kohden, ei sen kutistamista kohden. No sitten energia- ja raaka-aine kysymys. Puheenjohtaja kymmenellä kierroksella Heinäkuussa kävimme teknisiä keskusteluja. Niitä käytiin. Vaikkakin meillä on olemassa luku, joka käsittelee raaka-aineita ja energiaa, Yhdysvallat ei ole vielä tehnyt poliittisia päätöksiä kuitenkaan tältä alalta. Tällä välillä edistystä on saatava, kun määrittelemme raaka-aine- ja energialuvun komponentteja, osatekijöitä. Tarkoitus on helpottaa poliittisen päätöksen tekoa pian. Tässä huomioimme myös G7 johtopäätökset, joita juuri siterasitte puheenjohtaja. Nämä päätelmät ovat jo kesäkuulta. Niissä vedotaan työnteon nopeuttamisen puolesta kaikilla aloilla – ja sen puolesta, että ymmärrettäisiin, mikä on sopimuksen linjaus kaikilla aloilla. Saisimme käsityksen tästä vielä vuoden loppuun mennessä. On tärkeää korostaa myös alusta saakka sitä, että tarvitsemme energia- ja raaka-ainekysymyksissä tasapainoisen ratkaisun. Tässä luvussa ei tule keskittyä pelkästään fossiilisiin polttoaineisiin. Totta kai Paljon työsarkaa vielä on ja on ratkaistava ne ongelmat, jotka liittyvät raaka öljy- ja kaasumarkkinoille. Siellähän on rajoituksia markkinoille pääsyssä, mutta luvussa on otettava huomioon myös uusiutuvan energian määräykset, energiatehokkuusmääräykset, jotta saamme tasapainoisen ja kestävän luvun aikaiseksi. Olemme kiitollisia Euroopan parlamentille sen tuesta päätöslauselman muodossa. Siinä korostettiin energiaa, tehokkuuteen, kilpailuun liittyviä ja laajempiakin geostrategisia syitä, miksi energia- ja raaka-aine luku on TTIPissä poliittisesti niin tärkeä. Kun ajattelen heinäkuun kierrosta, niin keskustelimme hyvin laajasti raaka-aineisiin liittyvistä kysymyksistä, aivan erityisesti sitä, minkälaisia erityismääräyksiä sopimuksessa olisi raaka-aineista ja soveltamisalasta. Puhuimme myös kaupanesteistä raaka-ainealalla, ei niinkään EUn ja Yhdysvaltain välillä – vaan suhteessa kolmansiin maihin. Niin ikään kävimme lävitse olemassa olevia yhteistyömuotoja energia- ja raaka-ainekysymyksissä ja keskustelimme mahdollisia tulevia yhteistyön muotoja myös teknologian kehittämisen ja tutkimuksen alalla. Puhuimme myös siitä, miten kaikki tämä voidaan integroida sopimukseen. Seuraava kierros. Alkaa 19. lokakuuta, alkaa olla viikolla Miamiissa. Energia- ja raaka-ainekysymykset käynnistyvät Washingtonissa jo viikkoa aikaisemmin, eli 12. lokakuuta viikolla. Tarkoitus on käydä keskustelua näistä täsmäkysymyksistä, jotka toistaiseksi olemme identifioineet. Kun lähestymme vuoden loppua, niin sitten on päästävä teknisen keskustelun viime vaiheeseen eri komponenteista tässä energia- ja raaka-aineluvussa. Näin voimme helpottaa eteen tulevia poliittisia päätöksiä ja myös huomioida G7-johtopäätökset. Vielä loppuun jokunen sana PK-yrityksistä ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Niin kuin muistatte, TTIP on ensimmäinen vapakauppasopimus, josta neuvottelemme, jossa on aivan oma lukunsa pk-yrityksiä varten. Tässä molemmat osapuolet ovat sopineet, että tähän aiheeseen tarvitaan oma luku. Olemme Yhdysvaltain kanssa myös samaa mieltä siitä, että luvussa tulisi keskittyä kolmenlaisiin kysymyksiin. Yhteistyökysymyksiin, tiedonvaihtoon ja PK-neuvoston perustamiseen. Yhteistyöosuus on pisimmällä toistaiseksi neuvotteluissa. Rakennamme olemassa olevalle yhteistyölle kauppaministeriön ja komission välillä, erityisesti pääosasto Grow on tässä keskeinen. Meillä on jo tunnistettuna aloja, joissa saamme yhteistyötä aikaiseksi PK-kysymyksissä. No sitten tiedonjako tässä on vielä työsarkaa, jotta voimme Yhdysvaltain kanssa päästä sopimukseen siitä, mitä verkkopohjaisia välineitä voisimme kehittää. Näin EUn pk-yritykset voisivat saada paremmin tietoa niistä mahdollisuuksista, joita niille tarjoutuu, ja voisivat saada myös parempaa tietoa niistä ehdoista, joiden pohjalta voitaisiin tuotteita viedä Yhdysvaltoihin. Me omalta osaltamme olemme kehittäneet jo välineen, joka tarjoaa tietoa EUn markkinoista. Samantyyppinen väline pitäisi saada aikaiseksi Yhdysvaltoihin, jolla voimme auttaa meidän pk-yrityksemme. Keskustelemme tästä kysymyksestä vielä jatkossa. Ja sitten kolmas kokonaisuus liittyy PK-komitean perustamiseen tässä sopimuksessa. Tämä on merkittävä siitä näkökulmasta, että PK-yritykset ansaitsevat ne mahdollisuudet, jotka niille tarjoutuvat eri lukujen kautta tässä sopimuksessa. Pelkästään PK-osuus ei ole niiden kannalta hyödyllinen, vaan olisi tärkeää luoda yhteyksiä myös muihin sopimuksen osiin ja myös muihin sidosryhmiin. Kysehän on sopimuksen luonteesta ja rakenteesta. Näin ollen emme voi käsitellä näitä osia erillisinä, vaan ensin täytyy tietää, mikä on koko sopimuksen kokonaisrakenne. Näitä kolmea kokonaisuutta me työstämme. Työstämme niitä myös 11 kierroksella lokakuussa. Ja sanoisin, että verrattuna muihin aloihin tällä alalla on saatu jo paljon edistystä aikaan Yhdysvaltain kanssa. Tästä huolimatta edelleen on avoimia kysymyksiä, jotka on vielä viimeisteltävä. Ehdotan, että päättäisin puheenjohtaja puheenvuoroni tähän. Mielelläni tietenkin vastaan kysymyksiin. The first speaker giving you a... Kiitoksia. Ja ensimmäinen puhuja on kollega Paul Rybik. Ja recht herzlichen Dank. Äh, niin, sydämelliset kiitokset näistä tiedoista. Varmaan oikein järkevää, että keskustelemme siitä, miten nämä kaksi ähm, talousaluetta saadaan tällaiseen win-win-tilanteeseen. Ja tietenkin meidän valiokunnassamme kysymys energiasta ja raaka-aineista on keskiössä. Äh, miltä tilanne näyttää tällä hetkellä liittyen mahdollisuuksiin viedä energiaa Yhdysvalloista, äh, mitä lisenssisääntöjä tässä on, voidaanko energiaperuskirjaa soveltaa tässä, onko energiaperuskirja tässä pohjana neuvotteluille. Toinen kysymys liittyy teollisuuspolitiikkaan. Ähm, nyt näemme esimerkiksi Volkswagenin mm, äh, tapauksen. Se joutuu maksamaan 18 miljardin arvosta sakkoja. Äh, myös äh, Googlen tapaus Euroopassa, jossa sakot ovat myös korkeita. Nämä sakothan ovat jonkinlaista kylmää verotusta mm, me keskustelimme tänään myös yhtiöverotuksesta täällä valiokunnassa. Miten, mitä mieltä olette näistä sakoista ja äh, otetaanko ne huomioon myös näissä neuvotteluissa? Ja kolmas kysymys liittyy julkisiin hankintoihin. Äh, miten tämä Buy American Act äh, mitä sille tapahtuu, mitä amerikkalaiset odottavat meiltä vastapalveluksena, mikä siellä päin asetetaan keskiöön. Ja sitten PK-yrityksistä haluaisin kysyä, mitä tässä TTIPissä voisi olla enemmän kuin näissä kauppaa helpotuksissa, jotka syntyvät VTO-sopimuksen kautta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraava kysymys edustaja Kirsten Darling. Very much, Chair. Uh, Kiitos. Kiitoksia tästä päivityksestä ja olen pahoillani siitä, että tulin sisään, kun te puhuitte. Minusta on hyvä se edistys, mitä on saatu nimenomaan PK-yrityksiä koskevassa osassa. Yksi haaste keskustelussa, jota aiemmin olemme käyneet tuosta osasta, on ollut avoimuuden puute Yhdysvalloissa, mitä tulee valtion tason säätelyyn, ja ennen kaikkea miten se vaikuttaa palvelusektoriin. Mitä on tapahtumassa siinä nyt niin sitten, että luetteloidaan näitä EUn ja Yhdysvaltojen sääntöjä ja standardeja. Mitä tulee raaka-aineisiin, te puhuitte yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa raaka-aineissa, kolmansien maiden kanssa, silloin kun on kysymys molemminpuolisista intresseistä. Nyt meillä on lainsäädäntöä, jonka me ollaan luomassa lainsäädäntöä <clears throat> konfliktimineraaleista – mikä on tärkeää, ja sitten myöskin ajattelen nousevaa teknologiaa ja ICT-sektoria. Miten tämä konflikti mineraalien osuuskeskustelu, osuuskeskustelussa raaka-aineista, sehän on sellainen alue, jossa voisi syntyä tällainen standardisopimus, jos me voisimme no, sanoa näitä sääntöjä aikaan. Yhdysvallat on, hallitus on juuri hyväksynyt valtaissaan tutkimushankkeen tällainen siviili sotilastutkimushanke, eh, joka liittyy tehokkuuteen, lähti liikkeelle siitä, että Yhdysvallat voisi olla johtava tekijä energiatehokkuusteknologiassa. Euroopalla on periaatteessa ollut tiettyä etumatkaa aina Yhdysvaltoihin tällä alueella. Minkälaista yhteistyötä ajattelette, puhuitte tällaista yhteistä tutkimushankkeesta, minkälaista yhteistyötä ollaan rakentamassa niin, että emme hukkaa markkina-asemajamme silloin, kun on kysymys energiatehokkuudesta ja siirtyvästä teknologiasta. Madame Niner. Alde. Kiitos, edustaja Liner Alde. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tästä päivityksestä. Olen varsin tyytyväinen siihen, mitä kuulen täällä, enkä voisi olla äh, enemmän samaa mieltä kanssanne, kun sanoitte, että tarvitsisimme vähän poliittista äh, tukea jäsenvaltiolta, jotta voittaisimme julkisen keskustelun. Minä tulen Itävallasta, vaan kertoa teille yksityiskohtaisesti, että tämä ei ole niin mitenkään helppoa. Ja minä aina kannatin tällaista tiedotusponnistelua, joka pitäisi tehdä yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa. Me olemme tässä yhteydessä seuranneet hyvin läheltä näitä uusia ehdotuksia liittyen tähän investoijien tuomioistuimeen ja haluaisin kuulla teiltä, mikä on tilanne ja että komissio toivottavasti varmistaa, kun on kyse PK-yrityksistä, että ne otetaan huomioon myös tässä uudessa ehdotuksessa ja että varmistetaan, että niillä on pääsy äh, kaikenlaiseen valitusmenettelyihin tässä. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista ja seuraava puhuja on GUE-ryhmästä edustaja Lopes Bermeo. Eh, Kiitos puheenjohtaja Kiitos tiedoista, joita me sanoit näistä kymmenestä näyttökinottelukierroksesta. On huolenaiheita, joita meitä on, meidän ryhmässämme GUEssa, jotka liittyvät tähän. Se, ja käytännössä on se, että näemme tavataan avaimet sille, että Yhdysvallat pakottaa tämän taloudellisen vapauttamisen strategiansa Eurooppaan, ja tämä liittyy että vaikutettaisiin siihen, mitkä on standardit liittyen ympäristön suojeluun, työsuojeluun, ja että jo pakotettaisiin sellaisia äh, toimivaltaa maassa, jossa on vähemmän no-, normeja kuin Yhdysvalloissa. Tämä Refitin osa esimerkiksi voidaan totea, että ollaan ennakoimassa sitä, että TTIP äh, tulee johtamaan sääntöjen purkamiseen. Tämä on todella vahin, va, vakavaa, koska tämän työllisyyden kautta pitäisi saada aikaan lisäarvoa. Antava maata kuin Espanja ja Yhdysvallat on läsnä, sillä on kilpailumahdollisuus suhteessa siihen, että se voi hyö, käyt, käyttää eri, eri, eri tavalla hyväkseen työvoimaa ja myöskin sillä on myös käytetty ympäristöä tavalla. Tämä vaikuttaa esimerkiksi Espanjan esimerkiksi maat, auto- ja ympäristöllisuutta ja, ja tämä johtuu nimenomaan tämä kilpailu hyöty siitä edustaja, joka on olemassa ilman ympäristö normien noudattamisesta ja myöskin näitä vaikutuksia, jotka on siihen, jotka liittyvät ttip Ne siirtyvät äh, myöskin tähän arvontuottamisketjuun siinä, että on riippuvaisia amerikkalaisesta äh, tuonnista, joka heikentää paikallista tuntoa. Ja tämä johtaa myöskin siihen, että oma teollisuus katoaa samalla tavoin kuin katovat myöskin ne tekijät, jotka ovat alueellisesti tärkeitä. Strategia olisi myöskin katsoa sitä, että voitaisiin välttää monopolisista tiedon valvontaa. Ajattelen myöskin amerikkalaista lainsäädäntöä, joka liittyy tekijänoikeuksien kysymyksiin. Tässä saattaa olla tästä vain hyötyvät muutamat monikansalliset yritykset. Borelli. Kiitoksia, edustaja Borelli. EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain hyötyä tästä komission paikallaolosta e, esittääkseni lyhyen kysymyksen. Nimittäin e, kun käydään teknistä e, neuvotteluja, niin voi olla jotain vaikutusta sillä Kiinalla Kiinan tilanteella äh, tähän TTIP-neuvotteluun. Thank you very much. Christian is... Kiitoksia. Onko mahdollista? Koska sinä olet seuraava puhujalistalla. Tämä on suuri mahdollisuus sinulle. Ole hyvä, ole pahoillani. The round of the sorry. Luulin, että tämä on vain koordinaattorien kierros. Minulla olisi yksinkertainen kysymys säätelykysymyksistä ja standardoinnista kun luen huolellisesti neuvotteluasiakirjoja. Ja siellä on varsin kunnianhimoiset tavoitteet, mutta voi olla, että tämä on kuitenkin yksi monimutkaisimmista kysymyksistä. Miten pitkällä neuvottelut ovat tällä alalla? Edelleenkään ei ole mandaattia standardointineuvotteluille sidosryhmiltä – esimerkiksi Hansilta Yhdysvalloissa. Säättelijät olivat paikalla esimerkiksi Yhdysvalloista ja virastoista täällä viime viikolla ja totesivat, että toisaalta ei ole juurikaan vuorovaikutusta. Ei ole riittävästi toistaiseksi vuorovaikutusta säätelykysymyksistä ja standardoinnista. Mikä on tilanne? kun ajattelemme niitä kunnanhimoisia tavoitteita, jotka löytyvät alkuperäisestä työasiakirjasta. Kolik, madams. Kiitoksia, edustaja Spelakki. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän komissiota siitä, että se on täällä tänään, mutta minä haluaisin kysyä komissiolta, onko komissio valmis aloittamaan ponnistelut, jotta voitettaisiin tämä tiedon puute jäsenvaltioiden komission välillä. Ja sitten toinen eh, kysymys liittyy tähän uuteen eh, investoijien ja valtion väliseen riidanratkaisuelimeen. Onko se uusi elin ja milloin sen toiminta alkaa? Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä päivityksestä, neuvotteluista. Minä olen täällä. Yhdysvalloissa on yhä enemmän amerikkalaisia, jotka vastustavat tätä sopimusta mukaan luettuna kansalaisten ja poliittisen luokan keskuudessa. Sama pätee myös tähän puolen Atlantista. Kaikki kokevat olevansa häviäjiä. Minulla on yksinkertainen kysymys teille. Uskotteko edelleenkin näihin neuvotteluihin vai niin kuin jotkut suosittavat, niin pitäisikö nämä nyt sitten laittaa pöytälaatikkoon? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria <coughs> agradecer. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota teknistä tiedoista, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia. Mutta me tietenkään emme voi teknisiä tietoja olla huomioimatta irrallisina poliittisesta kontekstista, koska suuret mahdolliset edut, Euroopalle ja maailmalle sisältyvät tähän sopimukseen, niin tätä tuo ajatella, mitä saada käytettyä tilaisuuksia, joita tämä sopimus tarjoaa esimerkiksi energia- ja ympäristö, energia- ja ilmastohuippukokous, siellä varmastikin avautuu uusi sykli, joka koskee teknologiaa, joka luo mahdollisuuksia sille, että päästään suuriin sopimuksiin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Meidän pitää vain valmistella tätä kunnolla. Jos me emme valmistele sitä asianmukaisesti, se johtaa siihen, että Yhdysvallat ottaa johtoaseman kaikessa, mikä liittyy ilmastonmuutokseen ja kaiken, kaikessa, mikä liittyy uusiutuvan energiaan, mikä on alue, jossa me olemme tällä hetkellä johtavia. Meidän pitää ajatella tässä vaikka parasenlaista Amerikkaa. Se, miten me vedämme mukaan tuon maanosan, miten me käytämme T-tippiä niin, että saamme aikaan myöskin valmisteltua uutta vaihetta Merkosurin kanssa tässä yhteistyössä – on tärkeää antaa myöskin uusille energioille tässä uusi impulssi näissä neuvotteluissa, ja tämä ei koske pelkästään sopimuksen sisältöä, vaan myös se tosiasia, että sopimus on hyvin merkittävä sen tulevaisuutta. Uh, let me add a few, few questions over. Haluaisin lisätä mm, kaksi kysymystä tai kommenttia. Kysymykseni on ehkä hyvin yksinkertainen. Mitä neuvottelujen loppu tarkoittaa? Miten meidän pitäisi tulkita se? Ja mikä on yleinen aikataulu eh, tämän niin kutsutun neuvottelujen lopun jälkeen, koska meitä kiinnostaisi, milloin tämä koko sopimus todella astuu voimaan. Ja sitten toinen kysymys uskoakseni erityisluku energiasta on vielä voimassa ja siitä eh, juuri nyt kirjoitetaan. Ja sitten kohta kolme, eh, nestekasu ja öljy, eh, rajojen avaaminen kaupalle, eli vienti Yhdysvalloista Euroopan unioniin miltä tämä kohta näyttää. Sitten kohta neljä. Tieto PK-yrityksille, tämä on erittäin tärkeää. Ja joku täällä mainitsi myös julkiset hankinnat. Tietenkin PK-yritysten näkökulmasta tämäkin on erittäin tärkeä. Tämä on ehkä kaikkein tärkein asia Euroopan unionin näkökulmasta ymmärtääkseni Nämä olivat pääasiassa teknisiä kysymyksiä, jotka mainittiin, mutta jotkut niistä silti ovat tärkeitä ja ne liittyvät neuvottelujen sisältöön. Olkaa hyvä. Ja tähän päättyvät kysymykset. Yes, thank you, Chair, and thank you. Kiitos. Aloitan. Se pitää olla herra Martinin kysymyksestä ehkä, sanoo puheenjohtaja. The fundamental one from our discussion. Se on erittäin perustavanlaatuinen meidän keskustelu. Olemme... Kiitos näistä kaikista kysymyksistä. Pyrin vastaamaan parhaani mukaan, tietäen, että olen kuitenkin pääneuvottelija energiakysymyksissä ja raaka mutta en koko sopimuksen osalta. Mutta vastatakseni herra Martinin kysymykseen, meidän me katsotaan on hyvin selvää, että me kyllä uskomme, että tämä on perustavanlaatuinen sopimus. Me uskomme, että meillä on paljon saavutettavaa, jos tällainen kunnianhimoinen TTIP-neuvottelu saadaan vietyä päätökseen. Ja uskomme, että EUn talous tarvitsee tätä sopimusta tänään enemmän kuin aiemmin jopa. Joten Uskomme, että tarvitsemme ponnisteluja ja komissio toimielimenä, komission jäsen ja kaikki häntä tukevat yksiköt tekevät yötä päivää työtä, jotta saadaan tällainen hyvä tulos. Nyt voisin sitten siirtyäkin teidän kysymykseenne tästä, joka sekin oli tällainen perustavanlaatuinen ja horisontaalinen kysymys, joka liittyy siihen, mitä me tarkoitamme neuvottelujen päättymisellä. Sanoin, että neuvostelut voidaan saattaa päätökseen. Ja mitä me sitten tarkoitamme tällä neuvottelujen, neuvottelujen päättöön, päätöksen saattamisella? Silloin se merkitsee neuvotteluiden työn päättymistä ja se johtaa sitten vaiheeseen, jossa kumpikin osapuoli vastaavat instituutiot sitten tutkivat ja hyväksyvät sopimuksen. Meidän tapauksessamme, kun meitä on lukuisampia kysymys Euroopan parlamentista ja neuvostosta. On vaikea arvioida, minkälainen aika tarvitaan neuvottelujen päätyttyä. on olemassa tiettyjä määräaikoja, joita täytyy noudattaa, ja tiettyjä vaiheita, jotka liittyvät kansainvälisten tekstien tarkastelemiseen ennen kuin päästään tähän poliittiseen pohdintavaiheeseen eri toimielimissä, jotka jo mainitsin. Me siis tähtäämme yhä siihen, että neuvottelut saataisiin päätökseen mutta silloin täytyy tietysti neuvotella varsinaisten neuvotteluiden kanssa. Ja tämä aika on eri kuin, sitten, kuin se aika, jolloin sopimus tulee voimaan. Ja kokemus osoittaa, tarvitaan melko pitkä aika siihen, että meillä EU:ssa on erityisiä menettelyjä ennen kuin tällainen sopimus voi tulla voimaan. Puheenjohtaja sanoo kaksi vuotta, mutta tähän vastaa henkilö. Kyllä, kokemus osoittaa, että näin se suurin piirtein on ehkä jotakin vuodesta kahteen. Kysymyksenne puheenjohtaja, joka liittyy, tai kommentti oikeastaan, joka liittyy siihen, miten tärkeää on, että on erityinen osuus. Me olemme tästä yhtä mieltä, pyrimme etenemään tässä energiaa koskevassa osuudessa, koska pyrimme määritellään, mitkä voisivat olla ne osat, jotka liittyvät tähän tulevaan energiaosuuteen ja katsoin, miten Yhdysvallat suhtautuu siihen, että tällainen luku sisällytettäisiin tähän. Ja kun me sekä EUn että Yhdysvallat olemme sopineet sitten siitä, että intensifioidaan – neuvotteluja ja pyrittäisiin katsomaan tätä asiaa vuoden loppuun mennessä. Tämä on sellainen määrä aika, aikataulu, jonka puitteissa voidaan saada aikaan edistystä tässä ER kysymyksessä. Mitä tulee sitten näihin kysymyksiin, joita eri jäsenet esittivät? Herra Rybik puhui erinä, esitti erilaisia kysymyksiä. Te kysyitte erityisesti, voidaanko soveltaa tätä energia perussopimusta. Tehän tiedätte, että me olemme osa tätä Energy Charter Treaty, jota, jossa Yhdysvallat ei ole osapuolena se, että olemme käynnistäneet neuvottelut tästä asiasta. Tarkoitus on myöskin kehittää niitä asioita, jotka liittyvät tähän energiaperuskirjaa koskevaan sopimukseen. Siinä on hyvin periaatteellisen tärkeitä periaatteita, jotka ovat päteviä. Ja meillä on tällaisia luonnosteltuja määräyksiä, jotka olisivat osa TTIPiä. Yksi niistä voisi olla tämä transit-alue, jossa joka on tämä energiaperuskirja, on johtanut, jos se koskee tiettyjä alueita, joiden kehitetään, jotka voisivat olla myöskin hyödyllisiä tässä TTIPin puitteissa. Te korostitte myös merkitystä, joka on tällä Buy American, osta amerikkalaista lainsäädännöllä, joka on tietysti erityisen tärkeää, kun ajatellaan julkisia hankintoja. Minä mainitsin tarpeen tasapainoon eri alueiden välillä, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn, siis palvelut ja julkiset hankinnat, ennen kaikkea julkisten hankinnan alueella olemme aina ilmaiseet sen, että olemme huolissamme tuloksista, joita tällä Buy American äh, säädöksellä on, ja että näihin täytyisi kiinnittää neuvotteluissa huomiota. Te kysytte myös, mitä muuta on, mistä olemme eri mieltä, mitä muuta kuin se, mitä on ollut VTOssa. Esimerkit, joista nyt keskustelemme tänään iltapäivällä, esimerkiksi energia- ja raaka-ainekysymykset ja sitten pko kysymykset ovat esimerkkejä siitä, mikä voisi olla jotakin sellaista, mikä lisättäisiin tähän sääntökirjaan vaikka tällä hetkellä on olemassa sääntöjä, jotka koskevat energiaa ja raaka-aineita, ne eivät riittävässä määrin kuitenkaan kata niitä ongelmia, joita saattaa syntyä tässä kauppa- ja investointikumppanuuden puitteissa, ja tämä on hyvin hyödyllinen lisäys, ja PK-yritykset, niitä ei käsitellä itse asiassa lainkaan näissä kahdenvälisissä kysymyksissä, ne ovat siis tällaisia yhtiökohtaisia nämä sääntöjä, joita sovelletaan, eli valmistettuja määräyksiä, joita me olemme kuitenkin suunnitelleet, jotka koskisivat hänen kaikkia PK-yrityksiä. Sitten täällä oli kysymys, joka liittyy avoimuuden puutteeseen Yhdysvaltain valtion tason määräyksiin. Tämä todellakin on yleinen ongelma, joka on nähtävissä eri alueilla. Palveluiden alue on yksi esimerkki tästä. Investoinnit ovat myös sellainen – Olette oikeassa, kun me puhumme PK-yrityskysymyksestä ja siitä, että kehitellään eh, tietovälineitä PK-yrityksille, on myös hyvin tärkeää nähdä, miten pitkälle voidaan mennä tiedon saamisessa PK-yrityksillemme silloin, kun on kysymys eh, liitovaltiotasoon, kenties mennä pitemmälle myöskin tietysti osavaltiotasolle. Tämä on vaikeus ja me olemme tietoisia tästä vaikeudesta ja tulemme pyrkimään edistykseen tällä alueella niin pitkälle kuin se on mahdollista. Mainitsin myöskin nämä konflikti, mineraalit, niitä koskevan lainsäädännön. Tällä alueella Yhdysvalloilla todellakin on lainsäädäntöä, jossa on tiettyjä määräyksiä koskevat sitä, miten varo, minkälaista varovasti täytyy noudattaa tiettyjä mineraalien osalta, jotka tulevat suurten järvien alueelta. Ja me komissio on itse esittänyt luonnosta EU-säädökseksi, josta parlamentti hyväksyi omat tarkistuksensa viime toukokuussa, josta on tarkoitus keskustella neuvostossa ajatellen sitä, että käynnistettäisiin epävirallinen kolminkantaneuvottelu heti, kun neuvosto on määritellyt oman neuvottelumandaattinsa. Tästä ei käydä suoranaista keskustelua TTIP-neuvottelujen puitteissa ja syy siihen on se, että sekä me että Yhdysvallat olemme itse asiassa kehittäneet lainsäädäntöä siltä pohjalta, joka perustuu OECDn suuntaviivoihin, jossa olemme tehneet yhteistyötä, eli perusta on yhteinen. Kaikki piirteet lainsäädännössä eivät tietenkään ole täysin samanlaisia. En sinun kanssa spekuloimaan sillä, mikä on mahdollinen tulos EUn lainsäädäntötyöstä, vaikka ei olekaan kysymys täysin samanlaista lainsäädännöstä, kuitenkin tavoite on sama ja lainsäädäntö perustuu samoihin kansainvälisiin puitteisiin, jotka OECD on luonut. Mitä tulee energiatehokkuuteen, annoin ymmärtää, että mitä tarvittaisiin neuvotteluissa ajatellen sitä, että olisi tasapainoinen tulos. Se on alue, jossa me teemme paljon, jossa Yhdysvallatkin tekee paljon. ajatellen nimenomaan sitä, miten kehitetään energiatehokkuusstandardeja ja testataan näitä standardeja. Meidän pitää katsoa, onko mm, mahdollisuuksia tehdä enemmän yhdessä tällä alueella. Seuraava kysymys. Niin. Uskoakseni oli tiettyjä huolenaiheita, jotka Rova Lopez Bermejo otti esille – jotka liittyivät suojelun tasoon Euroopan unionissa. Uskoakseni tästä olemme aina sanonut, että olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman selkeitä, ja niin olemme tänäänkin. Eli mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta meidän suojelumme tasoon, joka lähtee liikkeelle eri säädöksiä, jotka ovat olemassa Euroopan unionissa – koska niistä ei neuvotella. Usein kohtaamme tämän kemiallisten aineiden sektorin ja meillä on oma säädöksemme REACH, joka pätee Euroopan unionissa, että olimme sanoneet, että TTIPissä ei ole suinkaan kysymys REACH-neuvotteluista, kysymys on vain siitä, mitä voidaan tehdä yhdessä, miten voidaan harjoittaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, tietäen, että lähtöperusta on erilainen. Meillä on REACH, heillä on omansa, ja siinä on melkoisia eroja. Ajatus ei suinkaan ole, että me muuttaisimme yhtään mitään REACH-säädöksissä, ja tämä koskee samoin, samalla tavoin kaikkia muitakin sektoreita. Tällä taisi olla myös kysymys, joka ei oikeastaan liity TTIP-neuvotteluihin Kiina, markkinatalousasema. En usko, että tällä on suoraa tai edes epäsuoraa yhteyttä neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, tai että ylipäätään käytäisiin mitään keskustelua siitä, että Kiina vaatii tällaista markkinatalousasemaa. En tätä ryhdy kommentoimaan. Standardisointineuvottelut, niissä että oli kysymys täällä Elleriltä. Elleriltä. Me todellakin työskentelemme eri tasoilla, työskentelemme teknisen ja myöskin kasvinsuojelusääntöjen tasolla ja sääntöisen kysymyksiä, jossa meillä on hiukan erilainen järjestelmä. Ja sitten kehittelemme sektorikohtaisia esityslistoja eri sektoreille liittyen yhteistyöhön, ajatellen myöskin tulevia säädöksiä esimerkiksi. Ja siellä tulokset vaihtelevat sektorista toiseen. On sektoreita, joilla päästään kovasti eteenpäin. Autot on hyvä esimerkki. Tekstiilitkin on hyvä esimerkki. On muutama sektori, joilla on saatu aikaan edistystä. Ja sitten sellaisia, joilla on tarvetta lisäedistykseen. Täällä oli myös kysymys, muistaakseni Rova Spirakilta, joka koski investointi kysymyksiä. Näistä minä olen vastuussa, mutta te kysyitte, onko kysymys tällaisesta tilapäisestä kysymyksestä. Siis se, että TTIP-neuvottelun yhteydessä luotiin tämä tilanne, että EU:ssa jossa olisi tällainen investointituomioistuin, jossa olisi tietty määrä luomareita, ja sitten yksi kolmas olisi EUn kansalaisia, yksi kolmasosa Yhdysvaltain kansalaisia, yksi kolmas muista kolmansista maista, että tämä tuomioistuin olisi ainoa tuomioistuin, joka tutkisi tapaukset, joita TTIPin, TTIPn ja investointien suojelun puitteissa tuotaisiin sen käsiteltäväksi tämä olisi se, mikä olisi tarkoitus luoda nyt TTIP-neuvottelujen yhteydessä, mutta sanomme, että saman aikaan me kävisimme keskustelua muiden neuvotteluosapuolten kanssa, jotta saisimme pitkän tähtäyksen tavoitteena kansainvälisen tuomioistuimen tälle alueelle. Mutta lähtisimme nyt aluksi liikkeelle kahdenvälistä neuvottelusta Yhdysvaltojen kanssa. I think, uh, I've tried. Varmaankin olen nyt pyrkinyt kattamaan kaikki kysymykset. Jos jotakin unohtui, niin olen valmis kahdenvälisiin keskusteluihin. Uh, Me ei ask. Kiitoksia oikein paljon. Kysyn kollegoilta, kuka on tyytymätön, koska hän ei ole sanonut riittävää vastausta. Minä olen tyytymätön Äh, nestekaasu, öljy, äh, rajojen avaaminen. Herra Martaan, oliko vastaus hyvin selvä teidän kysymykseenne? Pää, äh, yksikön johtaja uskoo neuvottelujen menestykseen. Haluatteko lisätä tähän jotain? Niin, tässähän on kyse komission virallisesta diskurssista. Eihän voi siihen muuta kommentoida. Mutta teille henkilökohtaisesti neuvottelijana esitin kysymyksen. Uskotteko te todella tähän? Okei. Okay. Kyllä, minä ihan uskon tähän asiaani. Voitte olla aivan varma, että uskon kyllä siihen, mitä teen. Niin, puheenjohtaja, sanoitte, että ette ollut tyytyväinen tähän nestetettyyn makuasuun ja öljykysymykseen, tai vastauksiin oikeastaan. Toistaiseksi emme ole vielä näissä neuvotteluissa päässeet pidemmälle. Keskustelemme useista kysymyksistä. Olemme sanoneet aina, että meillä on kahden tyyppisiä kysymyksiä. Nämä liittyvät niihin ongelmiin, joita meillä on kahden välisissä suhteissamme Yhdysvaltain ja EUn kesken. Ja toisaalta meillä on kysymyksiä, jotka eivät niinkään liity kahdenvälisiin ongelmiin, vaan pikemminkin kysymyksiin, joissa TTIP voisi johtaa meitä parempiin globaaleihin sääntöihin, esimerkiksi energia- ja raaka-ainekysymyksissä. Tässä mainittiin, että VTOssa on tiettyjä heikkouksia. Me voisimme käyttää näitä neuvotteluja ja kehittää uuden vuosituhannen sääntöjä uusiin kysymyksiin. Toinen osa tätä yhtälöä ovat nämä ongelmat Yhdysvaltain kanssa ja totta kai täytyy muistaa raaka-aineiden saaminen Yhdysvalloissa. Toki öljy ja nesteytetty maakaasu ovat tärkeitä kysymyksiä, joita me käsittelemme keskeisinä kysymyksinä näissä neuvotteluissa. voitte olla aivan varma, että nämä kysymykset ovat korkealla siellä esityslistallamme. Uh, well, uh, äh, miss... Kiitoksia, olen tyytyväinen nyt. Uh, kiitoksia teidän selityksistänne ja nyt me odotamme kovasti seuraavaa neuvottelukierrosta ja sitä, että tulette jälleen tänne valiokuntaamme. Hyvät kollegat, me tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitoksia.